Nyt voisimme aloittaa, joten toivotan tervetulleeksi kaikki kansallisten parlamenttien jäsenet, hyvän komission jäsenen ja muut kollegat. Olen todella tyytyväinen voidessani vastaanottaa teidät tänne keskustelemaan parlamenttien välisesti yhteisestä maatalouspolitiikasta ja sen tulevaisuudesta. Läsnä on myös ministerineuvoston puheenjohtaja Marek Czawinski. Kiitän häntä siitä, että hän tuli paikalle ja toivotan hänet tervetulleeksi. Uudistus, jota nyt valmistellaan, on ensimmäinen YMPn 50 vuoden historian muutos, jossa parlamentin jäsenillä on näin merkittävä rooli. Kuten tiedätte, Lissabonin sopimus on tehnyt Euroopan parlamentista yhteislainsäätäjän maatalousasioissa. Se on nyt samalla viivalla kuin neuvosto. Tässä samalla myös vahvistettiin selkeästi kansallisten parlamenttien roolia. Erityisesti uuden toissijaisuusmekanismin valvonnan mekanismin kautta, joka on siis artiklassa 12. On hienoa nähdä, että kansallisten parlamenttien jäsenet käyttävät näitä uusia oikeuksia näin aktiivisesti maatalous on se alue, jossa on tullut eniten perusteltuja lausuntoja kansallisilta parlamenteilta. Ja tämä on tärkeä panos. Ja toivottavasti tämän päivän keskustelu on edelleen askel eteenpäin siinä, kun yhdessä ponnistelemme, jotta löytäisimme uusia vastauksia niihin haasteisiin, joita uusi Euroopan maatalousmalli joutuu kohtaamaan. Miten ilmastonmuutokseen, biodiversiteettiin, elintarviketurvallisuuteen, ympäristöongelmiin voidaan puuttua niin, että saadaan säilytettyä alueellinen tasapaino EU:ssa ja miten voidaan saattaa maataloustukijärjestelmä entistä tasa-arvoisemmaksi ja sellaiseksi, jonka kansalaisemme paremmin hyväksyvät. Miten markkinat voivat entistä paremmin selvitä hintavolatiliteetit Irlantissa markkinoilla? Ja miten voidaan taata se, että maaseutualueet kilpailun kiristyessä maan, maailmanlaajuisesti voivat selvitä? Varmasti kaikki tiedätte, että Euroopan parlamentti on hyväksynyt Albert Desin mietinnön 23.6. ja näin se on hyväksynyt oman kantansa yhteisestä maatalouspolitiikasta ja sen tulevaisuudesta vuoteen 2020 asti. Tämä mietintö sai täysistunnossa hyvin laajan tuen taakseen. Tämä on parlamentin muodollinen vastaus komission tiedonantoon marraskuuta 2010. Olemme hyväksyneet myös vuoden 2010 heinäkuussa George Lynin toisen maatalousmietinnön. Ja haluaisin nyt korostaa joitakin avainkysymyksiä parlamentin kannassa hyvin lyhyesti. Me jaamme komission tavoitteet siitä, että tarvitsemme tästä vihreämpää, tasapainoisempaa ja tehokkaampaa maatalouspolitiikkaa. Tunnustamme sen, että YMPtä pitää uudistaa, ottaen huomioon kaikki Euroopan maatalouden suuret haasteet niin, että vastataan kansalaisten toiveisiin ja saadaan parempaa legitimiteettiä. Olemme yleisesti jotain yhtä mieltä neuvoston komission lähestymistavasta sen tiedonannossa. Ja kun katsotaan tulevaisuutta, niin tarvitsemme todella kestävää ja tehokasta maatalouspolitiikkaa. Tämä on Euroopan parlamentille äärimmäisen tärkeää. Tarvitsemme oikeanlaiset resurssit, taloudelliset resurssit tähän. Sekä Dessin että Lionin mietinnöt ja myös Garrigan mietintö suuren valiokunnasta, joka koskee monivuotista rahoituskehystä, ovat korostaneet sitä, että maatalousbudjetti tulisi säilyttää ainakin samalla tasolla kuin vuonna 2013. Ja näin toivomme. Toivottavasti voimme todella mennä tähän suuntaan. On selvää, että tässä yhteydessä ne huolenaiheet, joita eilen ilmaisimme Dacian Cholosille komission jäsenelle koskien monivuotista rahoituskehystä, jonka komissio esitteli 29.6. liittyy tähän. Varojen jäädyttäminen ei mielestämme ole mikään oikeanlainen jäädyttäminen, vaan siinä todella realistisesti leikataan maatalousinvestointeja. Tämä ei tyydytä Euroopan parlamenttia. Tämä komission ehdotus on kuitenkin vasta lähtökohta neuvotteluille. Me pyrimme muuttamaan sitä niin, että saadaan oikeanlaiset varat tälle alalle, jolla voidaan myös taata sitten maatalousyritysten kilpailukyky ja jotta voidaan tyydyttää kaikki kuluttajien ja eurooppalaisten viljelijöiden tarpeet. Hyvät osallistujat, hyvät kaikkien parlamenttien, kansallisten parlamenttien jäsenet, Lopuksi haluaisin ilmaista toiveeni siitä, että Euroopan parlamentin kanta sellaisena kuin se meidän mietinnössämme on, ja kansallisten parlamentin lähettämät kommentit, jotka teillä on, ja tämänpäiväinen keskustelu ovat hyödyllisiä komissiolle siinä, kun se valmistelee lainsäädäntöehdotuksiaan, joita se sitten esittelee syksyllä. Ja lopuksi, ennen kuin annan puheenvuoron Puolan tasavallan parlamentin sena- senaatin maatalouden valiokunnan puheenjohtaja Jerzy Krosikovskille. Haluaisin kertoa teille hieman siitä, miten voitte käyttää puheenvuoroja tässä keskustelussa. Kaikki rekisteröityneet jäsenet, siis aivan kaikki, myös Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnan jäsenet, löytävät edestään kaksi puheaikapyyntökorttia. Siellä on vihreä kortti ensimmäiselle kierrokselle ja vaaleanpunainen kortti sitten toiselle kierrokselle. Ja pyydänkin, että kaikki ne, jotka haluavat käyttää puheenvuoron, täyttäisivät yhden näistä korteista ja antaisivat sitten kortin mahdollisimman nopeasti vahtimestareille. Meillä on yli 50 kansallisten parlamenttien jäsentä rekisteröityreinä rekisteröityneenä tähän tilaisuuteen. Voi olla, että kaikki yksittäiset puheenvuoropyynnöt eivät ole toteutettavissa, mutta pyrimme kuitenkin siihen, että ainakin jokaisen parlamentin edes yksi jäsen voisi käyttää puheenvuoron. Ja siksi pyytäisinkin ystävällisesti kaikkia niitä, jotka käyttävät keskustelussa puheenvuoron, noudattamaan heille annettua puheaikaa. Sanon tämän jo nyt. Kaksi minuuttia on maksimi puheaika, jonka voin antaa. Sitten kun olen saanut puheenvuoropyynnöt, niin pääsemme vauhtiin ja kaikki puheajat osoitetaan tällä taululla. Kiitos siitä, että olette paikalla. Nyt aloitamme keskustelumme ja kuten sanoin, annan tässä nyt puheenvuoron Puolan parlamentin senaatin maatalouden valiokunnan puheenjohtajalle Jerzy Krosikowskille. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie komisarz. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, hyvät parlamentin edustajat ja kansallisten parlamentin edustajat. Kiitokset kutsusta tähän kokoukseen. toivottavasti Puolan parlamentin ääni kuuluu täällä Euroopassa, kun puhumme yhteistä maatalouspolitiikasta. Tämänhetkinen keskustelu maatalouspolitiikasta vuoden 2013 jälkeen osoittaa sen, että tämä politiikka on tärkeä peruskivi Euroopassa. Tämän politiikan tulee olla oikeudenmukaista, solidaarista ja luoda samat kilpailumahdollisuudet kaikille maataloustuottajille jokaisessa jäsenvaltiossa. Tulevan hyömpen uudistuksen yhteydessä ei pidä ajatella pelkästään maataloustuottajia, vaan myöskin kuluttajia ja veronmaksajia Euroopassa. Tämän takia on järkevää, että me kehitämme politiikkaamme niin, että tästä saadaan yleisiä etuja yhteiskunnalle maataloustuottajien avulla. Maataloustuottajat eivät pelkästään tuota elintarvikkeita, vaan he myöskin suojelevat ympäristöä ja monimuotoisuutta luonnossa. Maatalous takaa sen, että elintarvikkeet ovat myöskin korkealaatuisia – ja turvallisia. Yhteisen maatalouspolitiikan pitäisi, ei pitäisi pelkästään katsoa suuria erikoistuneita maatalousyrityksiä, vaan myöskin pieniä. Ja uudistusten ei pitäisi olla pelkästään kosmeettisia ja pinnallisia, vaan todellisia uudistuksia, joilla on merkitys, jotka tukevat tällaisia lähinnä marginaalisia sektoreita. Vuonna 2014-2020 rahoitusnäkymissä on todennäköisesti 10 prosenttia vähemmän varoja käytössä, mutta pitäisi luoda enemmän konvergenssia näiden varojen avulla ja oikeudenmukaisempia maksuja. No meidän pitää taistella eriarvoisuutta vastaa ja taata hyvä EU-maksujen taso. Jos katsotaan siirtymäkausia ja politiikan kehitystä, niin maatalouspolitiikka saattaa myöskin antaa negatiivisia vaikutuksia – maataloustuottajille. Ensinnäkin tarkoituksena on suoria maksujen avoin jakaa jäsenvaltion kesken nämä maksut. Mutta johdonmukaisuus ja koherenssi vaatii sitä, että suoria maksujen rakenne, kuten myöskin tuen jako eri jäsenvaltioiden kesken, pitää perustua objektiivisiin kriteereihin – meidän pitää luopua tämänhetkisestä kriteereistä, joka perustuvat eh, historialliseen tuotantoon, vaan siirtyä objektiivisiin, ajankohtaisiin kriteereihin. Julkisessa keskustelussa unionissa on käyty, niin on painotettu erityisesti sitä, millaisia, millaisia vaikutuksia suurilla maksuilla voi olla vuonna 2013 jälkeen ympäristötavoitteiden suhteen. Vihreän tukielementin suhteen pitää todeta, että pitää katsoa, että mitä maksuja suorittaa ja miten ottaa myöskin huomioon tässä täydentävät tukiehdot, jotta voidaan suoria maksuja johtaa, johtaa ympäristö- tuen piiriin ei saa johtaa jotenkin siihen, että pieniä yrityksiä sitä byrokraattisen taakan alle. Sitten niissä tapauksissa kyseessä on maataloustuottajien ja maaseudun elinkelpoisuus. On tärkeää, että luomme mahdollisuuksia Eurooppa 2020 strategian tavoitteiden kestävään läpiviemiseen. Pitää luoda innovaatiomahdollisuuksia maataloussektorille, jotta niiden kilpailukyky kyky säilyy. Tässä kuussa 2011 Puola otti vastaansa puheenjohtajan Nuijan Eurooppa-neuvostossa. Ja meillä on paljon tehtäviä edessämme. Prioriteettina tulee olemaan YMPn uudistus, joka liittyy sekä suuri, suuriin että myöskin maaseudun kehitys toimii. Tämä on myös tärkeää kalastuspolitiikan yhteydessä. Minä olen täällä Puolan parlamentin senaatin maatalouden valiokunnan puheenjohtajan roolissa, mutta olen myös erään suuren maatalousjärjestön edustaja Puolassa – siellä kuulen usein maataloustuottajien pelkoja ja toiveita. Ja he haluavat, että Euroopan unionissa kilpailuehdot tulevat samankaltaisiksi ja että tuki ovat samankaltaisia, erityisesti juuri siirtymäkausilla. Me olemme sitä mieltä, että tällaiset sopeuttamismekanismit, esimerkiksi juuri vihreän tukielmetin suhteen vaativat lisätoimia. Meidän pitää taata, että tavoitteet saavutetaan ja pitäisi tällöin myöskin korottaa maatalousbudjettimääriä. Ja he toivovat myöskin, että byrokratiaa poistettaisiin. He toivovat ystävällistä ja avointa politiikkaa, joka ei ole maataloustuottajan kannalta haitallista. He ovat sitä mieltä, että turvaverkkojen vahvistaminen ja vakauttavien tukitoimien merkitys on tärkeä erityisesti yli kriisiaikoina. Ne ovat tärkeitä maatalousmarkkinoille. He odottavat, että maataloustuottajien roolia vahvistetaan elintarvikeketjussa. Sen lisäksi olen sitä mieltä, että meidän pitää kuunnella kaikkia ääniä maataloustuottajat ja poliitikot, heidän pitää yhdistää voimansa, että voidaan yhdessä saada todellisia muutoksia aikaiseksi. Lopuksi haluan vielä todeta, että Puolan tasavallan parlamentti haluaa elenkin jatkaa yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Kiitoksia. Grazie. Gra- Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos näistä sanoistasi. Nyt muistuttaisin, että meillä on käytössämme kaikki EUn viralliset kielet, joita voitte käyttää. Nyt annan puheenvuoron sitten Tatsan Cholosille, joka on maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komission jäsen. Olkaa hyvä. Eh, există această posibilitate de a ne exprima oricare din limbile Uniunii Europene. Kiitoksia. Kiitän teitä tästä tilaisuudesta, jopa tällä saada käyttää omaa kieltä, niin tämä on erittäin hienoa. Minulla on suuri ilo saada osallistua tähän tilaisuuteen. Minulla on ollut kyllä mahdollisuus tavata joitakin teistä jo aiemmin. Ja varmasti kun vierailen myöhemmin pääkaupungeissa, niin tulen varmasti tapaamaan parlamenttien ylä- ja alahuoneiden jäseniä. Uusi, näin voin esitellä tätä uutta toimielinten asetelmaa. Ja kansallisten parlamentin rooli muuttuu nyt siis maatalous asioissa. Tämä on hyvin merkittävää. Tämä on asia, jota tulee painottaa. Se, että kansalliset parlamentit otetaan mukaan päätöksentekoon maatalouspolitiikassa on tärkeää. Tämä on politiikan ala, joka koskettaa koko väestöä. Siksi mielestäni tämä on hyödyllistä ja oikeasuhtaista ja järkevää niin, että kansallisten parlamenttien jäsenille tiedotetaan, että heidät otetaan mukaan tämän asian päätöksen tekoon. Tämä on yksi niistä harvoista politiikan aloista, jossa todella tehdään sellaisia päätöksiä, jotka koskevat kaikkia jäsenvaltioita, kaikkia väestöä. Ja siksi onkin hyvin tärkeää, että kansalliset parlamentit otetaan mukaan keskusteluihin, koska tässä on kyse toimista, jotka koskettavat kaikkia kansallisia maataloustoimia. Tiedätte, että komissio on teettänyt laajan julkisen kuulemisen. Tämä oli laajin kuuleminen ennen yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta. Tässä pyrittiin kolmen asian turvallisen elintarviketuotantoon, sen laatuun ja määrään, myös siis laatuun, joka elintarvikkeella on, elintarviketurvallisuuteen ja sitten tässä on kyse luonnon monimuotoisuudesta, maaperästä, vedestä ja kolmanneksi myös yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta ja sen roolista tulevassa EU:ssa siinä, että tilanne on tasapainoinen. Eli nämä kolme tavoitetta. tulivat komission kautta esiin jo viime vuonna. Ja olen tyytyväinen siihen, että myös Euroopan parlamentti otti omikseen nämä kolme tavoitetta näissä mietinnöissä, jotka parlamentti on hyväksynyt Lainen, äh, Lion ja Albert Des mietinnöt. Näissä heijastuvat nämä tavoitteet ja on selvää, että myös ihmisillä ja kansalaisilla on suuret odotukset näitä kolmea tavoitetta kohtaan. Ja on selvää, että uudistusehdot ehdotusten täytyy olla hyviä. On tärkeää, että saamme aikaan myös tarvittavat rahoitusvarat, jotta voimme toteuttaa ja päästä näihin tavoitteisiin. Ja tätä taustaa vasten monivuotinen rahoituskehys vuoteen 2020 asti on luotu sellaiseksi, että maatalouspolitiikka ottaa budjetista edelleen leijonan osan. Ja vuodelle 2013 suunnittavat varat ovat todella merkittävät ja muita alle voidaan rahoittaa rahoitusnäkymien kautta. Eli tässä ei ole kyse pelkästään siitä, että komissio ottaa huomioon tai on ottanut huomioon Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien toiveet, vaan tässä on otettu huomioon myös maataloustuottajien edut. Tässä on kyse maatalouden tärkeästä roolista eurooppalaisessa yhteiskunnassa kunnassa. Ja tämä on yksi vakaimmista yhteisön politiikan aloista, joka meillä on. Ja tämän esimerkin nojalla voidaan hallinnoida myös muita eurooppalaisia politiikan aloja. 2013-2020 komissio toivottavasti lokakuuhun mennessä antaa tarkempia lainsäädäntöehdotuksia liittyen yhteisen maatalouspolitiikan uudistukseen – Ja näissä yksityiskohdissa käsitellään tietenkin näitä kolmea päätavoitetta, eli sitä, että suorin tuin tuetaan maataloustuottajia, joita siis pohditaan uudelleen, jotta päästäisiin entistä paremmin näihin mainittuihin maatalouspoliittisiin tavoitteisiin. Suorat tuet tullaan määrittelemään uudelleen – uusin kriteerein. Tässä luovutaan historiallisesta jaosta, se ei vastaa enää nykypäivää. Ja suorissa tuissa otetaan myös maataloustuottajien vähimmäistulotaso huomioon niin, että syntyy vakautta ja valmiutta investoinneille. Tähän liittyy myös hintojen nousu. Ja maatalouspolitiikkaan täytyy liittyä myös hyvä luonnonvarojen hallinta, koska kun katsotaan maataloustuottajien kilpailukykyä EU:ssa, niin meidän täytyy ottaa huomioon sekä taloudellinen puoli että ympäristönäkökulmat. Pitkällä aikavälillä ei voi olla kilpailukykyinen EUn maatalouspolitiikassa, jos näin ei tehdä. Suorien tukien lisäksi, jotka siis tullaan määrittelemään uudelleen – En puhu tässä välttämättä mistään omavaraistuottajista, vaan sellaisista, jotka ovat suuria toimijoita markkinoilla. Siis meidän tarkoituksenamme on yksinkertaistaa järjestelmää ja pyrkiä siihen, että alalle saadaan innostettua uusia nuoria viljelijöitä. Ja kun määritellään uusia tu- suoria tukia uudelleen ja kun katsotaan maatalouspolitiikan toista pilaria, niin voidaan sanoa, että maatalouspolitiikan tulevaisuus on tärkeää. On tärkeää, että tarvitsemme ja saamme aikaan oikean ja toimivanlaisen mallin markkinavälineistä ja mekanismeista – ja suoren tukien oikeanlaisesta järjestelmästä. Voidaan sanoa, että niiden täytyy todella vastata tarpeisiin ja haluamme, että maataloustuottajat voivat olla mukana oikealla tavalla ja että meillä on jonkinlainen suojamekanismi myös kriisiaikoina. Siitä puhun sellaisista kriiseistä, jotka voivat todella romuttaa tuottajien tulot, tulojärjestelmät. Ja haluamme, että meillä on todella oikeanlaiset välineet, joiden kautta voimme puuttua markkinoihin kriisin iskiessä. Meidän täytyy siis parantaa välineitämme, jotta markkinat toimivat paremmin ja suorilla tuilla on tärkeä rooli maatalouspolitiikan ja maatalouden uudistamisessa ja maaseutualueiden kehittämisessä. Yhteisessä maatalouspolitiikassa pyritään juuri tähän suuntaan. Meillä on EU 2020 strategia jonka kautta haluamme kehittää maataloutta ja maaseutualueita eteenpäin niin, että maaseutualueet poliittisesti voivat toimia kansallisella ja alueellisella tasolla. Ja kun katsotaan toista pilaria, niin pidän tärkeänä sitä, että katsomme myös eurooppalaisen maatalouspolitiikan monimuotoisuutta. Ja pohdimme eri aloja ja eri tuotantomuotoja, malleja. Ja kun katsomme rakenteita toisessa pilarissa, niin silloin voitaisiin ajatella, että joitakin alueita lähdetään uudistamaan silloin, kun maataloudella on tärkeä ekososiaalinen rooli. Maatalouspolitiikka ja rahoitusvälineet pitää suunnata entistä voimakkaammin maataloustuotantoon ja tiedon lisäämiseen niin, että panostetaan entistä enemmän tutkimukseen, lisätään kilpailukykyä juuri tutkimuksen kautta. Kestävä maatalouspolitiikka tarvitsee tutkimusta, uusia innovatiivisia ajatuksia. joiden kautta voidaan sitten toteuttaa uusia käytäntöjä ja ideoita. Jotta tähän päästään, tarvitaan eurooppalaisia rahoitus- ja tukiohjelmia. Ja komission ehdottamassa talousarviossa vuosille 2013-2020 annetaan ensimmäistä kertaa yli 5 miljardia varoja tutkimuksen ja innovaatioon ja parempien maatalouskäytänteiden aikaansaamiseen. Samanaikaisesti tässä siis tuetaan myös maatalouden alan tutkijoita. Ja tätä kaikkea tullaan rahoittamaan siis EUn budjetista. Haluamme näin luoda olosuhteet, joissa EU-maatalouspolitiikka voi vastata sillä asetettuihin haasteisiin. Alussa totesin, että minulla on suuri luottamus yhteistyöhön parlament, Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien kanssa tehtävään yhteistyöhön niin, että maatalouspolitiikka todella voi ja sen täytyykin vastata kuluttajien ja kansalaisten toiveisiin. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Ansaittu, ansaitut aplodit ja myöskin tästä halusta, että haluat pitää yhteyttä eron parlamenttiin. No niin, nyt päättää tämä ensimmäinen kierros antamalla puheenvuoro Albert Dessille. Albert Dess on eh, parlamentin esittelijä YMP tulevaisuudesta. Ole hyvä, Albert, sinun on puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat, hyvät äh, yhdessä keskustelijat täällä. Olen erittäin tyytyväinen, että olen YMP-mietinnön esittelijä, siis YMP-uudistus 2020 saakka. Ja olemme löytäneet tässä eri puolueryhmät ylittävän kompromissin. Miten minä sitä edistyin tässä näin? No, Tietenkin pitää tunnistaa ensin, että Euroopassa on suuria eroja. Ja pitää sitten katsoa, että miten voidaan 27 jäsenvaltion Euroopassa löytää ryhmät, ryhmien rajat ylittävä kompromissi. Ja ensin maatalousvaliokunnassa saatiin laaja kompromissi aikaiseksi. Yli 90 prosenttia tuki kompromissiertusta ja sitten parlamentissa oli vastaavanlainen tuki. Hyvät kollegat, Tietenkin te kaikki parlamentin kollegat voitte arvioida sitä, kuinka vaikeaa on tällaisessa kirjavassa Euroopassa saada aikaan tällaista yhteisymmärrystä. Ja meidän pitää myöskin tässä reagoida tällä hetkellä Lissabonin sopimuksen tuomaan uuteen tilanteeseen ja vastata kyseiseen haasteeseen. Parlamentin äänestyksen tulos oli selkeä viesti komission suuntaan, haluamme komission jäsenelle tukea ja parlamentti myöskin itse oli mukana tai tulee olemaan mukana tässä tulevassa päätöksen teossa. Tämä perustuu siihen tosiasiaan, että eurooppalaisen maatalouspolitiikan tehtävänä on, ja tästä puhuvat kaikki täällä, pitää taata elintarvikehuolto yli puolelle miljardille ihmiselle. Ajatusten perustana oli myös se, että EU:ssa jo tässä vaiheessa meillä on kaikkein kestävin maataloussektori maailmassa. Tätä pitää aina painottaa, vaikka tietenkin tiettyjä eroja aina on. Mutta vielä katsoa niitä alueita, joissa on vajeita, pitää kestävyyttä kehittää. Mietinnön tarkoituksena on myöskin, että 2015 mennessä elintarvikkeiden tuotantoa pitää nostaa 70 prosentilla, kuten tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet. Ja perustava ajatus oli se, että tämä tuotannon kasvumäärät eivät olleet niinkään EU-ssa, vaan muualla, muualla tapahtunut. FAO on tutkinut tätä Vuodesta 76 2008, noin 30 vuodessa, Euroopassa viljan tuotanto ei siis vuodessa, vaan 32 vuodessa on kasvanut yhden prosentin. Aasiassa 7 prosenttia. Ja sama näkyy myöskin selkeämmin lihantuotannossa. 32 vuodessa meillä on kasvanut 6 prosenttia lihantuotantoa, kun taas sitten Aasiassa 350 prosenttia. Ja jos me rupeamme nyt kehittämään maatalouspolitiikkaa, joka vaatii liikaa maataloustuottajalta, pitäisi taas tuottaa enemmän Euroopassa, niin silloin minä haluan todeta, että silloin kyllä haittaamme taas sitten eläinten suojelua, ilmaston suojelua, koska muilla maatalousalueilla ei pidetä kiinni näistä samoista standardeista kuin Euroopassa. Tämä oli minun mietintöni ydin. Me teimme tärkeitä päätöksiä, hyvä komission jäsen, ja toivottavasti pystymme antamaan teille tukea. Ei pelkästään parlamentin maatalousvaliokunta, vaan koko parlamentti on vaatinut sitä, että tulevassa maatalousbudjetissa ylläpidetään tämänhetkinen taso. Miltä se nyt näyttää sitten komission tämänhetkisten ehdotusten pohjalta? No tämä ei näytä ihan täyttyvän. Minä olin vähän aikaa sitten Saksan maatalouspäivillä ja tapasin siellä liittokanslerin. Ja siellä katsottiin juuri, että tämähän perustuu siis tämä maatalousbudjetti 1,05 prosentin kansalliseen rahoitukseen. Ja jos tästä puuttuu varoja kuitenkin yleensä EU-ssa, niin toivottavasti ei johda siihen, että maatalousvaroja leikataan. Tätä pitää varoa. Elintarvikehuolto, turvallisuus on tärkeä asia. Meidän pitää myöskin taata se, että 500 miljoonaa kuluttajaa Euroopassa voivat luottaa siihen, että saavat terveitä elintarvikkeita, jotka tuottaa kestävällä tavalla. Ja aamupäivällä me keskustelimme jo täällä myöskin Puolan maatalousministerin kanssa. Ja puhuttiin myöskin siitä, että tästä pitää katsoa vastaavaa toimintaa kuin energiantuotannossa on tehty aikaisemmin. Ja herra komission jäsen, te olette varmaankin samaa mieltä meidän kanssamme, että meidän pitää tämän kahden pilarin järjestelmä ylläpitää ainakin tulevaisuudessakin Euroopan maatalouspolitiikassa ja erotella nämä kaksi pilaria selkeästi toisistaan. Yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistaminen näkyy koko mietinnössä. Me haluamme järjestelmän, jossa suorat maksut myöskin toisessakin pilarissa ovat mahdollisia ilman lisäbyrokratiaa. Hyvät edustajat, tiedän, että on vaikea joskus puhua byrokratian poistamisesta, kun sitä on puhuttu niin paljon, koska jokaisen uudistuksen jälkeen on tulta lisää byrokratiaa. Meidän yhteinen tehtävämme pitäisi olla se, joka parlamentti, komissio ja neuvosto ottaa vastaan, on se, että vihdoinkin nyt vähennetään byrokratiaa. Ja voidaan tehdä tähän liittyen järkeviä ehdotuksia. Voisin hyvin kuvitella, että mm, tämä vihreyttävä, vihreä tukielementti on tärkeä. Ja myöskin täydettävät tukiehdot, niitäkin voitaisiin käyttää Euroopan laajuisesti – jos on tiettyjä osia täydentävistä tukiherroista pois, niin sitten myöskin byrokratiakin voidaan poistaa. Miksi kaikki pitää aina täydentäviä tukiehtojen kautta tarkastaa? Ei haluta pelkästään tätä. Jos meillä on täydentävät tukiehdot pois, niin tällöin voidaan ottaa muita toimenpiteitä huomioon, jotka ovat ehkä kestävämpiä Ehkä tähän suuntaan voitaisiin tehdä komissiossa erotuksia. Tärkeä asia meidän ajatuksissamme oli se, että me pystyneet sopia opimaan konkreettista luvuista, koska suorissa maksuissa on huomattavia eroja jäsenvaltioiden kesken. Mutta minusta on aivan selvää, kun ei voi olla tällaisia eroja kuin 100-500 euroa, euroa tällä hetkellä on EU-ssa. Meidän pitää yhdentää tasoja ilman mitään siirtymäkausia, koska kaikki muu johtaisi kilpailun vääristymiseen Euroopan sisällä. Joten meidän pitää löytää tai luoda sellainen järjestelmä, joka on oikeudenmukaisempi. Mikä minua kuitenkin yllätti, on se, ettei suorissa maksussa pelkästään jäsenvaltioiden välillä eroja, vaan hämmästyin kyllä myös sitä, kuinka jäsenvaltioiden sisälläkin on suuria eroja suorien maksujen suhteen. Esimerkkinä Italia. Jos vaikka Etelä-Kirallisessa saadaan 50 euroa hehtaaria per hehtaari ja Lombardiassa 600-700 euroa, niin eihän tämä voi jatkua. Kyllä jäsenvaltioiden sisälläkin pitää yhdentää tasoja. Jos se jatkuisi niin, että jollain viljelyalueella maksetaan 600-700 euroa ja joilla alueella on 200 euroa, niin ei mitään ihmeitä syntyy, tästä syntyy kilpailuvääristymiä. Eli kyllä jäsenvaltioidenkin pitää tehdä matkailutehtävänsä asian suhteen. Ja Saksan kannalta voin todeta, että Saksassa me päätimme, että vuoteen 2013 mennessä viljelysektorilla tullaan siirtämään 1,5 miljardia euroa siirtoina siis. Ja meidän maataloustuottajamme ovat hyväksyneet tämän. Ja me vaadimme myöskin sitä, että siirrytään näistä historiallisesta ja tuottajakohtaisista viiteluvuista pois. parlamentti hyväksyi myöskin yhdessä tämän pienten matastuottajien tunnustamisen. Ja tässä herra komission jäsen, teillä on vähän kyllä tehtävää vielä, koska tämä ei todennäköisesti onnistunut meillä vielä siinä mielessä ratkaisun siihen, että mikä näistä 27 jäsenvaltioista ja missä niissä on pieniä maataloustuottajia, koska Liettuan tilanne on ihan toisenlainen kuin Kreikassa. Kun nyt näen täällä edessäni juuri kreikkalaisia kollegoita. Eli tilanne, tilanne on ihan erilainen eri maissa. Jossa jossain maissa on pieni yritys, jossain maissa on suori, suuri yritys. Eli jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja. Eli jäsenvaltiot voivat kansallisesti määritellä itse nämä pienet maataloustuottajat. Mitä tulee sitten vihreään tukielementtiin, minun mielestäni minun tässä pitää vaatia joustavuutta. Että nämä toimenpiteitä, jotka, joita voidaan noudattaa jäsenvaltioissa, Olin pari päivän välissä aikana Sisiliassa ja Suomessa. Kyllä nämä kaksi aluetta ovat hyvin erilaisia. Oikeastaan erilaisempia ne eivät voisi enää olla. Suomessa, kun lentokone lensi Helsingistä ja teki pienen kierroksen Suomen yllä, niin ajattelin, herra komission jäsen, mitä Suomesta on vielä lisää vihertävää tai vihreää tukea. Mitä, mitä tässä voi vielä määrätä Suomelle. Kun Kataniasta läksin sitten Sisiliasta, niin mietin, että mitä voidaan vaatia sitten Sisiliasta tästä 30 prosenttia, jos, jos mä haluan vaatia 30 prosenttia vihreää tukielementtiä, niin sitten pitäisi antaa myöskin vettä heille tähän tarkoitusperään. Eli mitä tämä tarkoittaa nyt oikeastaan? Tarkoitan sitä, että meidän pitää ottaa huomioon Euroopan sisäiset erot jos tämän kaiken pitäisi loppujen lopuksi toimia. Ja sitten vielä pieni kommentti markkinoihin. Meillä oli tärkeää, että kaupan pitämisen välineet ovat täällä käytössä. Eli älkää näitä markkinatoimenpiteitä poistako. Me tarvitsemme niitä. Ja komission jäsen on erittäin kiitollinen teille, että olette ajatelleet samansuuntaisesti komissiossa suunnitteleva rahoitussuunnitelma menee ihan oikeaan suuntaan. Volyymit eivät kyllä riitä, jotta voitaisiin todellakin puuttua markkinoinnin toimintaan. Näistä pitää puhua vielä näistä luvuista, että kyllä tähän pitää suunnitella enemmän. Ja mekin, ja tästä kävi myöskin keskustelua, että sokerimarkkinajärjestelyä pitää jatkaa vuoteen 2020 saakka, ja että viinisektorin uudelleen istutusoikeuksista pitää puhua. Parlamentissa on ollut kyllä kaikenlaisia keskusteluja tästä. Mitä me vaadimme myös, mikä meistä on myös tärkeää, ja G20 kokousta tästä puhuttiin juuri, me tarvitsemme globaaleja ratkaisuja, jotta voidaan estää maatalousraaka-aineella käytyä spekulaatiota. Totta kai spekulaatiota aina olemassa, mutta jos spekulaatiot ovat finanssitalouden puolella, niin silloin kyllä pitää katsoa asioita, ettei tässä nyt kuluttajien selkänahasta revitä voittoja. Maaseudun kehitys on tärkeä asia, tästä on aina puhuttu. Toinen pilari, minun mielestäni sitä ei saa heikentää, vaan sitä pitää kehittää, koska toisella pilarilla on hyvin tärkeä rooli, jotta voidaan ottaa huomioon erilaiset alueet ja me olemme vaatineet myöskin, että epäsuotuista alueet voidaan tukea toista pilarista. Ja komission jäsen Solos, me odotamme kaikki, inno, innokkaan odotamme nyt teidän lainsäädäntöehdotuksienne. Me tuemme teitä ja pyydämme myöskin, että kansalliset parlamentit tuot omat ehdotuksensa esille. Me tuen sitä, mitä ministeri täällä totesi aamupäivällä. Vaikka tämänhetkinen maatalouspolitiikka on tavallaan yhteisen nimellä, mutta yhteistä maatalouspolitiikasta vielä kaukana tällä hetkellä. Toivottavasti uudistuksessa onnistuu se, että me todellakin saamme yhteistä maatalouspolitiikasta, yhteistä maatalouspolitiikkaa, joka ansaitsee tämän nimen. Grazie Albert. Bene, e adesso... Kiitos Albert. Nyt sitten siirrymme kansallisten parlamenttien puheenvuoroihin. Nyt annan kolmelle kansallisten parlamenttien jäsenelle puheenvuoron sen jälkeen yhdelle Euroopan parlamentin jäsenelle. Ensin McIntosh, joka johtaa ympäristö, elintarvike- ja maaseudun kehitysvaliokuntaa Ison-Britannian parlamentissa. Olkaa hyvä. Hyvää iltapäivää, puheenjohtaja. Haluaisin todeta, että meillä on paljon yhteistä maaperää omissa mietinnöissämme ja Euroopan parlamentin mietinnöissä, jotka ovat taustana tämän päivän kokoukselle. Edustaja Des totesi omissa kommenteissaan, että täytyy helpottaa säätelyä ja varmistaa sääntöjen noudattaminen. Meillä on taustapaperi, ja sieltä löytyy yksi kysymys, johon on tartuttava. Sitä eivät näytä kansalliset parlamentit eikä Euroopan parlamentti hoitavan. Millä keinoin tuetaan nuoria viljelijöitä ja tulevaa sukupolvea, joka haluaisi tulla mukaan maataloussektorille? Yksinkertaistaminen varmasti ansaitsee paljon uskottavuutta. Haluaisin keskittyä siihen seikkaan, että me kaikki tunne, tunnustamme elintarvikkeiden strategisen merkityksen ja elintarviketurvan keskeisen roolin. Niin kuin omassa mietinnössämme olemme todenneet, yhteisen maatalouspolitiikan vihreyttäminen täytyy toteuttaa niin, että päästään win-win-tilanteeseen. Tuottavuutta voidaan lisätä ja samanaikaisesti lisätä myös kestävyyttä. Meidän täytyy yksinkertaista ja poistaa sääntely taakkaa niin, että vihreyttämisellä voidaan saada aikaiseksi todellista hyötyä ympäristön kannalta, ei pelkästään sääntöjen noudattamista eh, itse tarkoituksellisesti. Voimme tehdä yhteistyötä hyvin läheisesti kansallisten parlamentin ja Euroopan parlamentin kesken niin, että teemme päätöksiä, jotka ovat maanviljelijöiden ja tuottajien etujen mukaisia ja myös kuluttajien etujen mukaisia. Grazie, Ann McIntosh. Kiitos, Ann McIntosh. Kiitos myös siitä, että piditte tarkasti kiinni puheajasta. Nyt sitten Italian maatalousvaliokunnan puheenjohtaja Paolo Russo. Ole hyvä. Mikrofoni. Kiitos, hyvä puheenjohtaja, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. YMP ei saa olla mikään pelkkä tukimuoto tärkeälle kansalaisten luokalle. Yhteis- yhteinen maatalouspolitiikka ja siihen liittyvä budjetti ovat äärimmäisen tärkeitä sellaisessa politiikassa, jossa uskotaan siihen, että Eurooppa pystyy tuottamaan elintarvikkeita ja ruokaa niin, että se on turvallista ja jäljitettävissä ja sitä tuotetaan entistä enemmän. Tähän liittyy myös poliittinen lähestymistapa, jossa arvostetaan maaseutuympäristöä, sen arvoja, yhteiskuntaroolia ja niin edelleen. Tässä ei siis voida pohtia pelkästään järkisyitä. Tämä on myös kulttuurinen ja eettinen kehityskulku. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että pystymme suojaamaan modernin maatalouspolitiikan, kuten italialaisen tarpeita yhtä lailla kuin muitakin aloja. Se, että tässä otetaan huomioon ainoastaan tuotettu bruttokansantuote, meidän täytyy kuitenkin tehdä niin, että emme mene tässä taaksepäin kilpailussa. Meidän täytyy pyrkiä innovatiiviseen järjestelmään ja samalla meidän täytyy katsoa uudelleen, miten epäammattimaiseen maatalouden harjoittamiseen voidaan suhtautua. Meidän täytyy vähentää kuluja tällaisiin välikäsiin, jotka ovat vain haitaksi, jotka vievät varoja EUn budjetista. Meidän täytyy pyrkiä sellaiseen maatalouspolitiikkaan, joka kunnioittaa ympäristöä ja kuluttajia ja näin voidaan arvostaa maataloustuotantoja ja yrityksiä sillä. Kiitos. Kiitoksia, Russo. Seuraavaksi annan puheenvuoron maatalousvaliokunnan puheenjohtajalle Liettuasta, Edmundas Pubinis. Olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Kiitoksia, puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluan kiittää kiittää lämpimästi, että meidät on kutsuttu tänne tapaamiseen Herratti Castron kanssa. Kun katsotaan tulevaa maatalouspolitiikkaa, niin kyllä vihreät toimenpiteet ovat aika kunnianhimoisia. Tietenkin tämä on tärkeä osuus yhteisissä toimissa, mutta ei saa unohtaa myöskään laatu elintarvikkeita samalla sillä vihreät tukitavoitteet, he ovat tietenkin sitten seuraava askel sitten tämän jälkeen. Tämä vihreä tukielementti suorissa maksuissa ei ole kovinkaan hyvä perusta, koska lisä menot voivat vaikeuttaa rahoitusta erityisesti niiden maissa, joissa tuotantotaso ei ole vielä tarpeeksi uudella kannalla, siis uudistunut. Kyllä pitää kuitenkin katsoa sellaista metodia, joka on reilu, kun jaetaan näitä suoria maksuja jäsenvaltioiden kesken, jottei synny mitään kilpailuvääristymiä yhteisillä maatalousmarkkinoilla. Sillä tietenkin vanhat maatalousmaat saatelakin ovat etuluentiasemassa ja uudet jäsenvaltiot kärsivät tästä. Meillä on suuria huolenaiheita, kun katsotaan suorien maksujen vertailua. Tämä aikaraja vuoteen 2020 on liian pitkä tässä vaiheessa. Grazie Presidente e adesso il turno del... Kiitos. Seuraavaksi tämän Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnasta Martin Häusling. Hän johtaa vihreiden valtuuskuntaa tässä valiokunnassa. Ole hyvä Martin. Äh, Hyvät kollegat, voin todeta, että yhteinen maatalouspolitiikka on täysin demokraattisen valvonnan alla, koska parlamentti voi olla mukana päättämässä. Ja me Euroopan parlamentissa meillä on hyvin laaja tuki yhteiselle mietinnölle. Se osoittaa sen, kuinka olemme päättäväisiä asiassa. Täällähän todettiin myös se, että yhteisessä maatalouspolitiikassa, tämä on myöskin Albert Tessin mietinnössä mainittu, että se pitää olla vihreämpää ja oikeudenmukaisempaa. Tämän takia meillä on muutamia tehtäviä edessämme vielä. Tietenkin jakokysymys tulee olemaan tärkeässä roolissa jatkokeskusteluissa sekä jäsenvaltioiden kesken, mutta myöskin maataloustuottajien kesken. Meillä on jaossa suuria vaikeuksia tällä hetkellä. Täällä puhuttiin myöskin katosta. Tämäkin saattaa ottaa ongelmia, mutta menekin löytäneet tästä yhteisen tien, että suurille yrityksille voidaan katsoa heiltä myöskin ympäristövaikutuksia siinä yhteydessä, kun maksetaan näitä tukia. No tästä pitää keskustella vielä lisää, mutta tämä on yksi mahdollisuus. Minusta on myöskin oikein, että rahoitusnäkymissä on mainittu 30 prosentin vihertävä osuus. No tämä on sellainen, joka voi auttaa eurooppalaista, Euroopan maatalous voi kestää. Ja että maatalous myöskin antaa oman panoksensa luonnon monimuotoisuuden ja ilmastonsuojelun puolesta. Nämä ovat sellaisia asioita, joita ei saa unohtaa. Ne ovat tulevaisuudessa myöskin julkisuudessa selkeitä puolustavia argumentteja eurooppaisen maatalouspolitiikan puolesta. Voi myöskin keskustella avoimesti näistä asioista ja uskon, että me voimme myöskin miettiä sitä, että maatalouden pitäisi tuoda 70 prosenttia enemmän tuotantoa maata, maailmaan, mutta myöskin 50 prosenttia tuotannosta heitetään pois. Eli kyllä meillä on vastuumme tässä, kun katsotaan kestävää maataloutta. Ja meidän pitää löytää myöskin tutkimusvaroja tähän, jotta maatalouden kestävyyttä voidaan parantaa. Grazie Martin. Kiitos Martin. Nyt sitten on jälleen kansallisten parlamentin jäsenten vuoro. Katerina Valslevi entinen maatalousministeri. Hän edustaa nyt Kreikan parlamenttia. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluan toivottaa menestystä ja rohkeutta neuvoston puheenjohtajavaltiolle. Sillä on valtava työtaakka edessään haluan onnitella edustaja Dissiä, joka on esitellyt hyvin tärkeän mietinnön, jossa nimenomaan korostetaan Euroopan parlamentin roolia yhteispäätösmenettelyssä muiden toimielinten rinnalla. Hyvät kollegat, kukaan meistä ei varmaankaan katso, että maatalouspolitiikka 2014-2020 on samanlaista politiikkaa kuin mitä olemme kokeneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Meillä on uudenlainen taloudellisen hallinnon malli Eurooppaan tulossa. Meillä on yhteisön budjetti, joka niin ikään toteuttaa uudenlaista ajattelutapaa ja jakoa jäsenvaltioiden välillä – Joka tapauksessa toivon, että me löydämme uuden rahoitusmallin, uusia rahoitusmuotoja. Tässä auttaa varmasti osaltaan transaktiovero. No sitten muutamia ajatuksia siitä, mitä me ajattelemme omassa parlamentissamme ja mitä mieltä me olemme desimietinnöstä. mietinnöstä mikä on meidän haasteemme? Meidän on päästävä markkinoille ja tuki, jonka saamme unionin budjetista, ei enää muodosta mitään absoluuttista prioriteettia edes Kreikassa. Näin ollen tärkeää on se, että tuottavuutta voidaan lisätä ja tietysti elintarvikeketjun valvontaa. Kuka tätä kaikkea hoitaa? Tässä mietinnössä puhutaan aktiivisten viljelijöiden päättäväisyydestä. viljelijä ei pelkästään hoida ympäristöä, vaan hän tuottaa elintarviketuotteita. Me puhumme hyvin kilpailusta sektorista, ja luonnollisesti täytyy huomioida myös tuotantokustannukset. Tämä on yksi kriteeri, jota täytyy käyttää silloin, kun viljelijöiden tukia äh, arvioidaan. Polttoaineiden hinnat, äh, kaikki tuotantokustannukset ovat nousseet, eli täytyy pohtia myös äh, verotuksellisia keinoja kompensoida näitä kustannusten nousuja. On valtavasti erilaisia välineitä. Meillä on oltava rakenneohjelmia niin, että niitä toteutettaisiin eri jäsenvaltioissa eri alueilla. Katerina Basli. Kiitoksia Batseni. Seuraavaksi Tsekin tasavallan senaatista Antonin Mastalin. Kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin alkuun kiittää tämän kokouksen järjestäjiä. Mielestäni kokous on hyvin tärkeä. Meidän täytyy vahvistaa parlamentaarista ulottuvuutta siinä keskustelussa, jota me käymme – yhteisen maatalouspolitiikan uudistusehdotuksesta. Puhuisin aivan lyhyesti eh, Tsekin tasavallan senaatin näkemyksistä tässä aiheessa. Senaatti on käsitellyt yhteistä maatalouspolitiikkaa pitkällä aikavälillä. Me säännöllisesti käsittelemme yhdessä hallituksen ja myös maanviljelijäjärjestöjen kanssa eh, katsauksia yhteisestä maatalouspolitiikasta. Varmasti olemme samaa mieltä, että yhteismaatalouspolitiikan tavoite on se, jonka Euroopan komissio ja parlamentti ovat yhdessä, yhdessä määritelleet. Tulevina vuosina yhteisen maatalouspolitiikan on osallistuttava terveeseen, kestävään elintarviketuotantoon, luonnonvarojen hallinnointiin ja huomioitava myös ilmastonmuutos. Ja niin ikään alueellinen kehitys. Hiljan Tsekin senaatti keskusteli komission tiedonannosta Euroopan maatalouden tulevaisuudesta. Tsekin senaatin kanta on yhdessä linjassa hallituksen kannan kanssa. Me katsomme, että maatalouspolitiikan budjetin pitäisi pysyä nykyisellä tasollaan ja ehdotus siitä, että 80 prosenttia rahoituksesta käytettäisiin ykköspilariin ja loput kakkospilariin. Ykköspilarissa 80 prosenttia siis myönnettäisiin aktiivisille viljelijöille ja kakkospilarissa sitten yhteisen maatalouspolitiikan vihreyttämiseen, vihreisiin toimiin. Sitten täytyisi olla jonkinlainen tukikatto. Keskimääräinen tila koko Tsekissä on 77 hehtaaria. Jos meillä olisi tällainen katto, niin sillä olisi huomattava vaikutus tsekkiviljelijöihin. Näin ollen tämä ehdotus ei ole senaatin näkökulmasta hyväksyttävissä. Olemme eri mieltä yhteisrahoituksesta ensimmäisessä pilarissa. Siirtymäkausi vuoden 2013 jälkeen olisi siis käytössä Ja suorissa maksuissa tietenkään ei saisi olla minkäänlaista syrjivyyttä. Järjestelmän on oltava tasa-arvoinen, sen täytyy perustaa objektiivisille kriteereille ja voin vakuuttaa, että hyvin tarkasti seuraamme uudistusehdotuksia yhteisessä maatalouspolitiikassa. Onorevole adesso. Kiitos. Nyt sitten annan mieli hyvin puheenvuoron Hervé Grimardille, joka edustaa Ranskan kansalliskokousta. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen Cholos ja parlamentin jäsen Des strategisista näkemyksistä yhteisen maatalouspolitiikan tiimoilta. Ihan muutamalla sanalla puhuisin ensinnäkin kunnianhimosta suhteessa tavoitteisiin, jotka liittyvät elintarviketurvallisuuteen, toisaalta budjettiin, kunnianhimoiseen budjettiin, että meillä on riittävät varat ja voimme välttää välttää uudelleen kansallistamisen houkutuksia ja sitä, ettei maksettaisi kahteen kertaan monenvälisten kauppaneuvottelujen puitteissa. Unionihan on hyvin merkittävällä tavalla edennyt enemmän kuin muut tahot maailmassa kauppaneuvotteluissa. Sitten prioriteetti on myös kestävä kehitys. Täytyy pitää kiinni tasa-arvosta kahden pilarin välillä. Voimme yhtyä siihen tavoitteeseen, mikä on esitetty ensimmäisen pilarin tukien vihreyttämisestä sillä ehdolla, että kyseessä ovat yksinkertaiset harmoniset toimet, joita sovelletaan kaikkialla unionin alueella. Kolmas prioriteetti pitäisi olla sääntely. Sen ei pidä rajoittua minimalistiseen turvallisuusnäkökulmaan, vaan pikemminkin pitäisi keskittyä innovointiin, markkinamekanismeihin, jotka ovat tehokkaampia, reagoivampia, joustavampia. Silloin kun tarvitaan, täytyy myös tarjontaa säännellä ja on oltava julkisen varaston ja yksityisen varaston järjestelmiä. Tiettyjä erityishuolia on myös olemassa ne liittyvät kasvatuksen, karjan kasvatukseen ja viljelyyn omalla mantereillamme. Meillä on oltava mahdollisuus käyttää myös tiettyjä tukimuotoja, jotka ovat sidoksissa tuotantoon. On myös hankalille alueille soveltuvia tukimuotoja, jotka pitäisi säilyttää. Haluamme, että otetaan huomioon myös viiniviljelyn alan erityisongelmat ja äh, erittäin syrjäiset alueet, meren takaiset alueet pitäisi myös huomioida tukijärjestelmissä. Kiitos. Grazie. E adesso... Kiitos. Nyt sitten jälleen Euroopan parlamentin jäsenet Herbert Dorfman ensin. Ole hyvä. Sì, grazie signor Presidente. Ja... Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on hyvin mielenkiintoinen vaihe, jossa olemme tällä hetkellä. Ja ottaisin kaksi asiaa esille. Albert Dees mainitsikin ne jo aikaisemmin täällä. Ensimmäisen pilarin sisältä tapahtuva varojako jäsenvaltion sisällä. Täällä talossa ja julkisuudessa puhutaan paljon jäsenvaltioiden välisestä jaosta, uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden välisestä jaosta. Mutta todellakin jäsenvaltioiden sisällä on vielä suurempia eroja. Ja uskon, että tästä pitäisi puhua. Tämä ongelma pitää saada hoitoon, koska on tosiasia, että monissa jäsenvaltioissa juuri parhaat alueet saavat suurimman tuen. Ja mehän loppujen lopuksi maksamme tämän kaiken, siis veronmaksajat, ja tämä tietenkin vaikuttaa sitten taas tämän politiikan hyväksyttävyyteen. Toinen asia. Viime vuosina meillä on ollut hyvin liberaalia maatalouspolitiikkaa, joka on johtanut siihen, että päätimme, että kaikki sääntelymekanismit, on sitten vaikka sokeri- tai maitokiintiöt tai viinin viljelyoikeudet, kaikki on kyseenalaistettu mutta ei pelkästään kyseenalaistettu, vaan myöskin päätty päättää nämä toimenpiteet. Ja meidän valiokuntamme oli vierailulla sitten Amerikassa, ja siellä todettiin, että USAn maitosektori ajattelee luoda uuden sääntelyjärjestelmän, koska markkinat eivät toimi. Ja me olemme taas sitten täällä päättämässä kaikkia järjestelmiä tällä hetkellä. Kyllä me pitäisi uudestaan miettiä tätä liberaalia järjestelmää. Ehkä ei ylläpidetä tämänhetkisiä järjestelmiä, mutta ei varmaankaan ole oikein myöskään se, että kaikki, joka on vuosikymmeniä täällä ollut käytössä, yhtäkkiä vain annetaan niiden järjestämien päättyä ja jätetään kaikkien vapaiden markkinoiden haltuun. Ei tämäkään kaikkia tyydytä varmasti. Kiitos Dorfman. Nyt sitten jälleen kansalliset parlamentit. Lindemann, joka edustaa Saksan liittopäiviä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Neuvosto ja parlamentti puhuvat kannoissaan selkeästi siitä, että yhteinen maatalouspolitiikka olisi jatkossakin voimakasta. Ja tähän pyrkii myös Saksan liittopäivät. Voimme vastata näihin toiveisiin ainoastaan silloin, jos maatalouspolitiikan budjetti pidetään entisellä tasollaan. Lisäksi täytyy selkeästi yksinkertaistaa EU-maatalouspolitiikkaa ja täytyy luopua liiallisesta byrokratiasta. Meidän täytyy olla varovaisia varojen jaossa jäsenvaltioiden välillä, koska vanhat jäsenvaltiot saavat suurissa tuissa yli 60 prosenttia hyödyistä. Ja tässä täytyy edelleenkin pohjautua maatalouden tuottoon. Jo nyt tuotto on irrotettu pitkälti tuesta ja ne on sidottu ympäristö- ja eläinsuojelutoimiin. Meidän täytyy tarkkaan ja oikealla tavalla valita vihertämistoimet ja katsoa, mihin suuntaan YMP menee. Ja meidän täytyy pyrkiä todella säilyttämään voimakas YMP ilman, että tuottajat menettävät tulojaan. Vihertäminen ei myöskään saa tuoda mukana lisää byrokratiaa. Nykyisen YMPn täytäntöönpanossa Saksa on tuonut esiin mielenkiintoisia asioita, esimerkiksi tämä viljely ja muiden maiden suorin tukiusi jako. Me toimimme niin, että todella pyrimme säilyttämään ympäristöä, maaseutuympäristöä. Tähän suuntaan täytyy jatkossakin mennä. Tarvitsemme kilpailukykyistä maatalouspolitiikkaa ja sellainen sääntely, joka johtaa tuottajat tiettyyn suuntaan, ne pitäisi unohtaa. Kiitos. Grazie, e adesso il turno. Kiitoksia. Nyt sitten Alankomaiden parlamentista Gert Gert Kumpans. Olkaa hyvä. geachte collega's eh, uit... Kiitoksia puheenjohtajat kollegat eri parlamenteista. Keskustelu yhteistä maatalouspolitiikasta on hyvin tärkeää Euroopan parlamentille ja Euroopan maaseutualueille, mutta myöskin maataloustuottajien tulotasoon nähden. Joten tässä on kyllä paljon keskustelemisen aihetta. Me Alankomaista olemme jakaneet samat huolenaiheet kuin ne muutkin täällä mainitut. Eli siis, että taataan tuottajille osuus maataloustuottojen hinnoissa, koska yleensä alkutuottajat joutuvat tässä selkä seinää vasten. Joten me vetoamme siihen, että, että mm, luottaisiin oikeudenmukaisemmat ja tasavertaisemmat kilpailun mahdollisuudet. Kourallinen suuria ostajia määrää myöskin pienten tuottajien tilanteen tällä hetkellä maaseudulla, ja tämä ei ole oikein. Kyllä tässä on kyseessä myöskin kilpailuasiat. Meidän pitäisi YMP-uudistuksen yhteydessä katsoa myöskin näitä asioita. Hyvä. Nyt sitten Ruotsin parlamentista Anita Brode. Kaksi minuuttia. Tack för det och tack för möjligheten att få diskutera den här viktiga frågan. Jag vill också... Kiitos. Kiitos siitä, että meillä on mahdollisuus keskustella tästä tärkeästä aiheesta. Kiitos näistä puheenvuoroista. Täällä puhutaan ympäristön suojelusta ja ympäristön ilmastonmuutoksesta ja monista muista suurista haasteista. Ja meidän täytyy ottaa hyvin laaja lähestymistapa, jotta kaikesta selvitään ja maatalous pitää kytkeä ympäristö- ja ilmastokysymyksiin ja yhteistyötä. Eli tähän välillä täytyy tehostaa. Maan, maanviljelijöille pitäisi maksaa siitä palvelusta, jonka he tekevät luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön hyväksi. Maataloustutkimus ja kehitys on tulevaisuuden kannalta äärimmäisen tärkeää. Se täytyy olla etusija asemassa, mutta meidän täytyy pohtia myös sitä, miten EU voi saada kestävää maataloutta aikaan myös kolmansissa maissa. EUn jäsenvaltioiden välillä täytyy saada aikaan tasa-arvoa ja tässä täytyy muistaa myös sukupuoliulottuvuus. Ja budjetista täytyy pitää kiinni. Tämä on meille kaikille tärkeä tehtävä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Euroopan parlamentista Baltis Zigmantas. Hän ei ole maatalousvaliokunnasta, joten pyydän anteeksi, jos äänsin hänen nimensä väärin. Kaksi minuuttia. Ministeriä ja visi kollegos. Iš Hyvä komission jäsen, hyvät ministerit. Minulla on kyllä paljon kokemusta politiikasta. Ja olen erittäin tyytyväinen, että keskustelemme täällä maataloudesta, emmekä ole samalla sitten kuitenkaan kilpailuasioita. Me avasimme markkinamme, kun me liityimme EU-hun. Me luovuimme tulleista ja veromahdollisuuksista ja verotasoja lähennettiin toisiinsa. Ja kaikkialla taatiin taattiin vapaa kilpailu, mutta ei maataloudessa. Liettuassa kannustettiin maataloustuottajien luopumaan maataloustoimista. Sen sijaan heidän pitäisi siirtyä muihin toimiin. Tämän takia Liettuassa meillä on kymmeniä tuhansia työttömiä, erityisesti nuoria. Ja he ovat tällä hetkellä täysin heitteillä tiedä, koska meidän potentiaaliset eh, maataloustuottajamme ovat nyt ravintolaissa apuluoimana. Olen tyytyväinen, että meillä on tulossa YMPn uudistus ja olen vakuuttunut, että Puola neuvoston puheenjohtajavaltiona tulee saavuttamaan tavoitteensa, että maatalouspolitiikasta tulee reilumpaa Suorat maksut tulee jakaa reilummin. Meidän pitää taata ihmisten työpaikat ja että ovat sitten tyytyväisiä työhönsä. Ja tämä antaa kaikille suurta hyötyä. Me esitimme meille suuria, itsellemme suuria vaatimuksia elintarvikkeiden turvallisuuden suhteen. Kuitenkin ostamme paljon elintarvikkeita ulkomailta, emmekä tiedä, mikä näiden elintarvikkeiden laatu mahtaa oikein olla. Meidän pitää työskennellä sen eteen, että meidän maatalouspolitiikkamme on avointa, mutta kuitenkin tarpeeksi säänneltyä. Meidän pitää taata, että maatalouspolitiikka luo tulevaisuudessakin EU-ssa työpaikkoja. Kiitos. Nyt sitten jälleen kansallisista parlamenteista, maatalousvaliokunnan Euroopan asioiden valiokunnan puheenjohtaja Liegis Latviasta. Vēlos pateikties Eiropas parlamentam par to, siistien sasauc šīs dienas sanāksmi, lai nacionālajiem parlamentiem... Haluan kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että kansalliset parlamentit on kutsuttu keskustelemaan komission jäsen Cholos on esittänyt oman tiedonantonsa. Me olemme vaatineet sitä, että tukijärjestelmän pitäisi olla oikeudenmukainen ja unohtaa historialliset viitearvot. Eroja jäsenvaltioiden välillä pitäisi vähentää. Nyt meillä on komission tiedonanto monivuotisesta rahoituskehyksestä EU 2020 lisä keskustelujen pohjana. Valitettavasti rahoituskehysehdotukset vaarantavat sen, että suorien tukien järjestelmä voisi olla oikeudenmukaisempi ja kilpailukykyisempi. Erot maksujen suhteen jäsenvaltioille ovat edelleenkin suhteettomat. Näin ollen lähentymistä täytyy tapahtua sekä nopeammin että, että rohkeammin aina vuodesta 2014 alkaen. Eikö jo olisi aika päättää sellainen järjestely, että Länsi-Euroopan rikkaat viljelijät saavat paljon enemmän kuin viljelijä sisarensa ja veljensä Keski- ja Itä-Euroopassa ja Baltiassa. Komission budjettiehdotus uudistukset ja niiden vaikutus Latviaan on sellainen, että Latvian parlamentti kesätauon aikana on kutsunut koolle tämän viikon torstaiksi ylimääräisen kokouksen. Me tuomme esille vakavan huolemme siitä, että komission budjettiehdotukset vaativat vielä lisää viilausta aika lailla niin, että voidaan huomioida jäsenvaltioiden kasvavat taloudelliset erot, erityisesti viljelijäväestön keskuudessa. Kiitos. Grazie. Ja e adesso il turno dell'assemblea. Kiitoksia. Seuraavaksi Bulgarian parlamentista Kristiina Ivanova Jankcheva, kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Благодаря, господин председателю. Уважаеми колеги, обща селскостопанска... Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Yhteinen maatalouspolitiikka on Bulgaarialle hyvin tärkeä. Bulgaria on varsin uusi jäsen EU:ssa haluaisimme korostaa yhtenevän, yhteneväisen lähestymistavan merkitystä suoriin tukiin, niin että kaikkia viljelijöitä kohdeltaisiin tasa-arvoisesti. Meidän mielestämme maksujen Bulgarialle pitäisi päästä huipputasonsa vuonna 2014 pikemminkin kuin 2016. Ei tämä rasittaisi EU-budjettia, vaan se olisi merkki Bulgarian viljelijöille siitä, että heitä kohdellaan todellakin tasa-arvoisesti ja olemme tasa-arvoisia kumppaneita Euroopan markkinoilla. Lisää tuki maanviljelyksen vihreyttämiselle on varmasti hyödyksi mutta se ei saa olla päällekkäinen toisen pilarin maksujen kanssa. Tämä osuus pitäisi rahoittaa selvästi lisävaroin. Niin ikään me katsomme, että tuen pitäisi kohdistua pelkästään aktiiviviljelijöihin. Aktiiviviljelijän käsite pitäisi määritellä paremmin ja kansallisia kriteereitä, äh, erityiskriteereitä pitäisi määritellä. Pitäisi olla mahdollisuus tukea erityisesti pienviljelijöitä. Meillä on oltava yhteinen rahasto, josta maksetaan näitä tukia. Grazie. E adesso... Kiitos. Seuraavaksi sitten Maltan edustajan huoneesta Filip Mitsut. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin puhua näistä uusista kriteereistä – uusista maksukriteereistä. Yleisesti ottaen voin todeta, että kannustimet nuorille viljelijöille tutkimukseen ja ympäristöön liittyen ovat tärkeimpiä kriteereitä, kun uudistetaan YMPtä. Kuitenkin haluaisin painottaa muutama asia Minun maani näkökulmasta. Minun mielestäni YMP pitäisi olla tasapainoinen – se tarvitsee paremman tasapainon kuin tämänhetkisessä järjestelmässä on. Siis uusien ja suhteellisten, suhteellisesti uusien jäsenvaltioiden välillä, kuten Malta. Toinen asia, jota haluaisin painottaa, herra puheenjohtaja, on se, että meidän pitäisi ajatella uusia polkuja. Täällä on suuria eroja suurten maataloustuottajien ja pienten maataloustuottajien välillä. Pienet maataloustuottajat eivät myös tiedä, mikä on mahdollista, eikä ole välineitä tehdä asioita. Joten uskon, että byrokratia ja muut vaikeudet, jotka liittyvät näihin asiakirjoihin, niitä pitäisi vähentää. Kolmanneksi ja viimeinen asia, haluaisin todeta, että on olemassa tiettyjä ajatuksia sen suuntaan, että jollain jäsenvaltiolla on tällainen yksi koko sopii kaikille järjestelmä. Maltalla maataloustuotteet ovat pieniä ja ovat haitta-alueen tai, tai vaikeissa olosuhteissa. Ja tietenkin he ovat tietenkin vaikeammassa tilanteessa kuin suuret maataloustuottajat, ja tämä pitäisi ottaa huomioon. Tämän takia haluaisin teidän ottaa huomioon nämä asiat, jotka ovat tärkeitä pienille jäsenvaltioille. Haluaisin todeta vielä, että, että jos meillä on todella, todella pieniä tuottajia, niin saattaa olla myöskin että menetämme kokonaan tämän maataloustuotannon. Tämäkin asia pitäisi ottaa huomioon, kun asioita uudistellaan. Kiitos. Nyt sitten takaisin Euroopan parlamenttiin. Anju, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Our House of... Kiitos puheenjohtaja. House of Lords omassa raportissaan korosti tutkimusta, mutta tutkimuksen rohkaisu tai tukeminen ei juurikaan edisty, jos vihreät aktivistit pysäyttävät sen etenemisen. Nyt on peloteltu Frankensteinilla ja lampun hengillä ja, ja muilla. Britti maanviljelys ja Euroopan viljelys kyllä taantuu. On vielä se harhakuvitelma, että viljelijät jotenkin hiilidioksidi- ja metanipäästöllä voisivat äh, lämmittää ilmastoa. Tässä mielessä kovia rajoituksia asetetaan viljelijöille. Niin kuin varmasti olette havainneet kolmen kylmän talven aikana, että hiilidioksiditaso ei ole juurikaan noussut. Olen itse menettänyt sokerijuurikassadostani kolmanneksen kylmien talvien takia. No sitten nämä ha- häkkikanat, munivat kanat. Brittiviljelijät noudattavat EU-sääntöä ja muut viljelijät vain viittaavat kintaalla näille säännöille. Ei tämä voi jatkua. Toivon, että kaikki Ison-Britannian viljelijät ovat vakuuttuneita siitä, että ulkomaisten poliitikkojen ja virkamiesten käsissä maanviljelyksen, heidän maanviljelyksensä ei ole suojattua. 26 sekuntia tässä säästyi puheaikaa, puheenjohtaja. Kiitos, Anny. Tässä täytyykin ottaa hyvää esimerkkiä. Nyt sitten vielä kolme kollega kansallisista parlamentista Suomen vuoro maatalousvaliokunnan ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Jari Leppä. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, arvoisa komissaari, hyvät kollegat. Ensinnäkin kiitoksia erinomaisista alustuspuheenvuorosta sinne pöydän taakse. EU tarvitsee jatkossakin tehokkaan ja toimivan yhteisen maatalouspolitiikan, jolla on, jolle on varmistettava riittävä rahoitus. Meidän tulee huolehtia maatalouden toimintaedellytysten ja kannattavuuden säilymisestä EUn kaikilla alueilla, mukaan lukien syrjäisimmät luonnonolosuhteiltaan vaikeat alueet. Luonnonolosuhteista johtuen meillä Suomessa tuotantokustannukset ovat korkeammat, kasvukausi lyhyt ja viljeltävien laikkeiden määrä erittäin rajoittunut. Siksi Suomelle luonnonhaittakorvausjärjestelmä ja kohdennetut tuotantoon sidotut tuet ovat täysin välttämättömiä. Uudistuksessa on perusteltua ylläpitää kahden pilarin rakennetta. Maatalouden ympäristötuet ja luonnonhaittakorvaus tulee kuulua osarahoitettuina tukina kakkospilariin. Luonnonhaittakorvaukselle nykyisin määrätty katto 250 euroa hehtaarilta tulee poistaa tai ainakin sitä merkittävästi nostaa ja ottaa käyttöön objektiivisesti määritellyt luonnonhaittaa koskevien kriteerien ja laskelmien perusteet. Eh, on myös välttämätöntä ykköspilarin osalta toteuttaa vihreiden tukielementtien osalta se niin yksinkertaisella tavalla, jos sitä niin toteutetaan, kuin se on ikinä mahdollista. Meillä ei ole enää varaa lisätä byrokratiaa, lisävalvontaa tai kustannuksia. Muuten meillä on kohta byrokraatteja ja valvojia enemmän kuin on viljelijöitä. Oikeudenmukaisten markkinoiden puolesta on täällä puhuttu erittäin paljon. Se on oleellisen tärkeä asia niin, että myös tänne Euroopan unionin alueelle tuotavien tuotteiden täytyy täyttää ne samat kriteerit eläinten hyvinvoinnin, ympäristön suojelun ja niin edelleen osalta kuin me itse itseltämme vaadimme. Se on sitä oikeudenmukaisuutta. Sitä on myöskin se, että me edellytämme erityisesti tuotemerkintöjen ja alkuperämerkintöjen lisäämistä koko maailmankaupassa ja Euroopan laajuisesti. Kiitoksia. Grazie, molto bene. Adesso ritorniamo in Germania. Kiitoksia. Nyt sitten takaisin Saksaan. Annan puheenvuoron maatalousvaliokunnan ja kuluttaja-asioiden valiokunnan puheenjohtaja Michael Goldmanille. Kaksi minuuttia. Puheenjohtaja, komission jäsenet, kollegat valiokunnan enemmistö ja melkein kaikki ryhmät ja myöskin liittopäivät tukevat myöskin kollegadesin aikaan saaman kompromissin. Haluan painottaa sitä, että yhteinen maatalouspolitiikka on ollut erittäin menestyksellistä Euroopan yhteisölle ja myöskin Saksalle. Meillä on hyvin kilpailukykyinen maatalous kaikilla alueilla. Saksassa me olemme vienti suuntautuneita. Ja meillä on myöskin suurella, hyvin turvallista tuotantoa. Eläimistä pidetään huolta ja tuotanto on kestävää. Meidän pitääkin olla varovaisia, kun puhumme varojen jakamisesta. Saksassa me tiedämme, mitä ongelmia tässä on. Tämä johtaa siihen, että kaikki varoja jakoa sitä kysytään aina kriittisesti sen jälkeen, mitä tapahtui. Että me pitää olla rohkeita toimissamme eikä ole mitenkään oikein, että Saksassa maksetaan paljon hehtaaritukia, kun taas sitten heikommissa tai huonommissa huonomman alueella tämä taas on pieni määrä. Kuitenkin olemme sitä mieltä, että kattojärjestelmä ei ole oikea. Minä henkilökohtaisesti uskon myös, että jos lähdetään tälle tielle, niin kuin täällä on mainittu, niin tässä lähdetään lähinnä veroneuvojan tielle, jossa katsotaan ja yrittää aina siihen, että jäädään katon alapuolelle. Ja sitten tämä yhdistäminen työpaikkojen kannalta järkevää, koska joilla alueilla on mitenkin ammattityöntekijä pulaa, kuten Saksassa tällä hetkellä käsityöalalla on, niin on ollut vaikeuksia saada tänne työntekijöitä maatalousalalle tämän jälkeen. Meillä on Saksassa jos paljon vihreä alueita Natura-ohjelmassa ja luonnonsuojelun alaisena. Meidän mielestä tässä ei tarvita mitään lisävälinettä enää tämän, tämän päälle. Eurooppalaiset välineet riittävät jo tällä hetkellä, että konkreettisessa tapauksessa voidaan toimia näiden suhteen. Grazie, presi- Kiitoksia. Nyt sitten Luxemburgin edustajan huoneen edustaja, henkilö, jonka tunnemme todella hyvin. Hän taitaa olla pitkäaikaisin maatalousministeri Fernand Baudin. Olkaa hyvä. Kiitos Paolo. Haluan kiittää Euroopan parlamenttia alkuun siitä, että tämä mielenkiintoinen tapaus ja koko, tapaaminen ja kokous on järjestetty. Edustaja Des, joka ilmaisi Euroopan parlamentin kannat Äh, on hyvin lähellä sitä kantaa, jota me myös me edustamme. Me tarvitsemme vahvaa yhteistä maatalouspolitiikkaa, jonka tukena on riittävä rahoitus. Rahoitusnäkymät komission esittelemänä ovat hyvä perusta keskusteluille tällä alalla. Me tuemme niitä prioriteetteja, joita yhteisessä maatalouspolitiikassa annetaan elintarviketurvallisuudelle, laadukkaiden elintarvikkeiden tuottamiselle, kestävyydelle. Olemme sitä mieltä, että on keskeisen tärkeää, että politiikka etenee tähän kestävyyden suuntaan niin, että EU 2020 strategian tavoitteita kunnioitetaan – yhteisessä maatalouspolitiikassa ja sen uudistuksessa. Me kannatamme tasa-arvoista suorien tukien jakoa. Ne ovat keskeinen osa viljelijöiden tuloista. Siinä täytyy keskittyä erityisesti aktiiviviljelijöihin. Jos me haluamme kestävää YMPtä, joka kunnioittaa ympäristöä ja luonnonvaroja, olemme sitä mieltä, että tämä täytyy toteuttaa nimenomaan ennen kaikkea toisen pilarin avulla. Meillä on tiettyjä ongelmia sen suhteen, että 30 prosenttia olisi suoria maksuja äh, sidottuina ympäristötoimiin. Meillä Luxemburgissa on otettu paljon toisen pilarin ympäristötoimia käyttöön ja lähestulkoon kaikki viljelijät osallistuvat näihin. Kun nämä toimet nyt integroitaisiin ensimmäiseen pilariin ilman, että suorat maksut kasvaisivat, niin tämä kyllä merkitsisi viljelijöillemme tulon laskua huomattavalla tavalla, koska he eivät enää pystyisi hyödyntämään toista pilaria. On löydettävä ratkaisu niiden kannalta, jotka ovat kovasti ponnistelleet ympäristöön, ympäristökysymysten parissa. Ja integrointi ensimmäisen pilariin ei saa toteutua niin, että viljelijät joutuvat tästä kärsimään. Täytyy myös toimia niin, että heikossa asemassa olevat alueet huomioidaan. Tämä osa on tällä hetkellä integroituna suoriin maksuihin ilman, että suorat maksut kasvaisivat. Tämäkin luonnollisesti vaikuttaisi viljelijöiden tuloihin. On löydettävä ratkaisu tähän problematiikkaan ja tietynlainen joustavuus täytyy mahdollistaa. Toimia voidaan sisällyttää sekä ensimmäiseen että toiseen pilariin. Kiitos. Grazie Fernand. E adesso... Kiitos Fernan. Nyt sitten Itävallan liitto, neuvosto, Martin Heinedel. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että järjestitte tämän tilaisuuden. Tämä antaa meille kansallisten parlamentin jäsenille mahdollisuuden ottaa tähän kantaa. Haluaisin onnitella Euroopan parlamentin siitä, että se on nyt puhunut selkeästi sen puolesta, että maksutaso pidetään nykyisellä tasolla. Tämä on hyvin tärkeää selventää myös kansalaisille niin, että he tietävät, että he saavat terveellisiä, turvallisia elintarvikkeita ja että kustannustaso on oikeanlainen. Ja näistä suurista tuista sanoisin vielä, että tässä tarvitaan todella reiluutta – mutta koska hintatasot ovat erilaisia, ympäristöstandardit ovat erilaisia, ne täytyy ottaa huomioon. Ja totta kai myös erilaiset maantieteelliset haitat, joita viljelijöillä on, täytyy huomioida. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että maatalousmarkkinat toimivat entistä paremmin, että hintavaihteluita voidaan estää – ja julkisella varastoinnilla ja muilla toimilla tähän voidaan päästä. Meidän täytyy toimia niin, että siitä on hyötyä viljelijöille niin, että he voivat investoida pitkäaikaiseen maatalouteen ja että avataan uusia näkymiä nuorille viljelijöille ja tarjotaan elintarviketurvallisuutta kuluttajille. Sitten vihertoimissa olen samalla linjalla kuin luksemburilaiskollega. Olemme aivan, aika pitkällä Itävallassa tässä asiassa. Ja täytyisi päästä tilanteeseen, jossa kaikki EU-maat pystyisivät toteuttamaan näitä vihertämistoimia. E, Itävaltalainen luon, luomu maatalous esimerkiksi on hyvä toimiva esimerkki tästä. Kansainvälisesti olemme avautuneet hyvin pitkälti. Ehkä maataloudesta pitäisi tehdä entistä alueellisempaa ja tätä kautta eurooppalaisempaa. Kiitos. Grazie. E Kiitoksia. Nyt sitten Englantiin ylähuoneeseen. Annan mielelläni puheenvuoron Lordi Carterille. Hän johtaa maatalouskalastus- ja ympäristövaliokuntaa. Olkaa hyvä. Uh, Mr. President, uh... Puheenjohtaja, komission jäsen, arvoisa ministeri, hyvät kollegat. Haluan ensin kiittää teitä puheenjohtaja kutsusta osallistua tämän päivän keskusteluihin näin tärkeästä aiheesta. Niin ikään haluan kiittää komissiota siitä, että se on keskustelemassa meidän kanssamme. Oma valiokuntani äh, ylähuoneessa julkisti hiljan raportin innovaatioista maataloudessa. Siinä käsiteltiin monia aiheita ja luonnollisesti myös EUn maatalouspolitiikan tulevaisuutta. Haluaisin viitata yhteen panokseen tässä raportissa, jossa todettiin, että Euroopassa todetaan, että maatalous on vanhaa taloutta hyvin vihamielisessä ympäristössä meille todetaan, että pitäisi toimia niin kuin 1800-luvulla toimia vanhaan malliin, koska se olisi hyvä ympäristölle. Tämä on kuitenkin strategista keskustelua. Jos Eurooppa toteaa, että tarjoamme elintarvikkeita 500 miljoonalle rikkaalle, vai onko meillä sitten roolimme siinä, että me ruokimme Intian ja Kiinan lihaa syöviä ihmisiä? Innovaatiot ovat asioiden ytimessä. Hyvin tervetullutta on EUn sitoumus siitä, että vuoteen 2020 mennessä EUsta tulisi innovaatiounioni ja erityisesti ehdotus siitä, että saamme EUn innovaatiokumppanuuden tuottavan äh, maatalouden puolesta. Komission pitäisi muuttaa tämä retoriikka myös äh, teoiksi. Maatalouden rahoitus EUn tutkimusohjelmien puitteissa pitäisi äh, saada tehostusta budjetista niin, että sillä kohdennettaisiin varoja yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Varoja pitäisi uudelleen allokoida ykköspilariin eh, ja innovointiin pilarissa kaksi. Innovaatioteknologia, joka on jo olemassa, on hyvin hajanaisesti rahoitettua. Tarvittaisiin enemmän neuvontapalveluita viljelijöille. Tämä johtaisi siihen, että asiat saataisiin myös viljelijöiden ulottuville. Toivomme, että maanviljelystä saadaan tärkeämmälle, tärkeämmälle sijalle esityslistalle ja varmasti innovaatioiden edistäminen maataloudessa EU:ssa hoidetaan niin, että se huomioidaan myös muissa pääosastoissa komissiossa. Kiitos. Grazie, Lord Carter. Kiitoksia, Lordi Carter. Seuraavaksi Ranskan senaattiin. Annan puheenvuoron talous- ja kestävän kehityksen asioiden valiokunnan puheenjohtajalle Hyvät naiset ja herrat, en yllätä ketään, kun sanon, että yhteisen maatalouspolitiikan uudistus on Ranskalle ja Senaatille aivan erityisesti hyvin merkittävä kysymys. Me olemme edenneet kahdessa vaiheessa. Ensin otamme kantaa komission tiedonantoon. Uudistus on hävinnyt, hä, hävinnyt näkyvyyden puutteen takia – YMPn uudistus pitää todellakin nähdä sellaisena, että tämä on yhteistä politiikkaa, josta voimme kaikki olla ylpeitä. Tarkoitus on tuottaa turvallisia elintarvikkeita ihmisille ja suojella ympäristöä, joka on yhteistä perintöä, yhteiskunnan yhteistä hyvää, jota on suojeltava. Tämä on johtanut siihen, että me olemme tehneet ehdotuksen kahdesta pilarista, jotka identifioidaan hyvin selkeästi. Ensimmäinen pilari, sillä on taloudellinen luottuvuus ja se pohjaa korkealaatuiseen turvalliseen tuotantoon ja tuloihin viljelijöille. Toinen pilari, alueellinen ja ympäristöllinen ulottuvuus. Tämä poliittinen kanta on johtanut siihen, että olemme ilmaisseet varauksia ensimmäisen pilarin vihreyttämisestä. Kyse ei ole siitä, että kiistäisimme ympäristönäkemysten arvon, vaan pikemminkin asetetaan asiat oikeisiin yhteyksiin. Tämä on tuotu esille myös 2010 julkaisemassamme raportissa Toinen vaihe on sellainen, että tiedonannon jälkeen otamme kantaa komission tiedonantoon. Me olemme katsoneet, että olisimme vahvempia, jos toimimme yhdessä kansallisten parlamentin ja Euroopan parlamentin kesken. Meidän täytyy toimia solidaarisesti. Meidän täytyy luoda liittoutumia. Parlamenttien täytyy luoda liittoutumia samoin kuin hallituksetkin tekevät. Ranskan parlamentti ja Bundestag Saksasta ovat saaneet aikaiseksi yhteisen julkilausuman yhteistä maatalouspolitiikasta. Elintarviketurvallisuus on strategisen tärkeä kysymys. On oltava myös konvergenssia tukitason suhteen niin, että hylkäämme historialliset viitearvot. Kilpailukyky täytyy toteuttaa niin, että meillä on myös riittävä turvaverkosto olemassa. Parlamenttien verkosto on on ensiaskel tässä työssä. Me teemme yhteistyötä Espanjan parlamentin kanssa, Italian senaatin kanssa ja olemme avoimia myös muille parlamenteille. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Sitten Romanian edustajahuoneeseen. Maatalousvaliokunnan puheenjohtaja Selian Fugia. Olkaa hyvä. Domnule președinte, domnule comisar, Hyvä komission jäsen. Ensinnäkin haluaisin kiittää, että tämä tapaaminen on järjestetty. Valiokunnalla on vaikeuksia löytää kompromissi tässä asiassa, joka tyydyttäisi kaikkia. Tämän takia olen tyytyväinen, että kompromissi on saatu aikaiseksi. Romania haluaisi ylläpitää tämänhetkisen tukitason, mutta toisaalta tarvitaan myöskin enemmän kestävyyttä ja tuottavuutta maataloustuotantoa. Ja meidän pitää ottaa huomioon myöskin bioteknologian käyttö ja käyttää sitä hyväksi, mitä jo vuosikausia on tutkimuskentällä – saatu aikaiseksi, tai vuosikausien aikana saatu aikaiseksi. Romania haluaisi, että kilpailumahdollisuudet ovat samat kaikille EUn sisällä, mutta myöskin maailmanlaajuisesti. Ja ne jäsenvaltiot, joissa on alueellista politiikkaa, ne tarvitsevat jotenkin tukea siinä, että konvergenssi luodaan ja konvergenssipolitiikan pitää jatkuu vuoteen 2016 saakka. Eli ei pidä luoda mitään kahden luokan järjestelmää. Ihan niin kuin kaikki maataloustuotot lentokoneessa – jossa osa on siellä ensimmäisessä luokassa jo champagnea ja toiset siellä kakkosluokalla ja juovat vettä. Tämä olisi kahden luokan Eurooppa. Mutta me haluamme kuitenkin yhden lentokoneen Euroopassa ja haluamme samat mahdollisuudet kaikille. Tarvitsemme myöskin toimenpiteitä, jotka ovat epäbyrokraattisia, myös vientiä liittyen, kun viedään EUn ulkopuolelle. Meidän pitää myös ajatella sitä, että me tuota pelkästään EUn sisämarkkinoille, vaan myöskin ulkomarkkinoille. Kiitos. Nyt vielä otamme kolme puheenvuoroa ja sitten pidämme lyhyen tauon. Nyt annan puheenvuoron Puolan parlamentin edustajalle. Hän johtaa maatalousvaliokuntaa. Orsinjovski, olkaa hyvä. E, również dziękuję w imieniu naszej delegacji za Puheenjohtaja, haluaisin kiittää kutsusta tähän keskusteluun tämänpäiväisen kokoukseen. Puola on aina kannattanut vahvaa yhteistä maatalouspolitiikkaa, jonka tukena on vakaa budjetti. Näin ollen me katsomme, että yhteisellä maatalouspolitiikalla on valtavat haasteet edessään – me olemme vielä kovin kaukana varsinaisesta yhteisestä maatalouspolitiikasta, aivan niin kuin edustaja Des totesi. Voitaisiin sanoa, että oikeastaan meillä on kaksi ryhmää, vanhat jäsenvaltiot ja uudet jäsenvaltiot. Jossain määrin käyttäytyminen niin ikään on eriytynyt vanhojen ja uusien välillä. Jos me nyt palaamme Dessin mietintöön ja siihen, mikä on ongelmana vihreyttämisessä, vihreissä elementeissä. Me olemme varsin skeptisiä tämän mietinnön suhteen. Me olemme jo ottaneet opikse, olemme saaneet läksetystä hiilidioksidipäästöistä. On todettu, että on oltava koordinointia ilmastokysymysten ja maatalouskysymysten välillä. Puolalla varmasti on suuria ongelmia hiilidioksidipäästöjen kanssa, koska olemme niin riippuvaisia hiilestä. Voi olla, että samantapaisia ongelmia syntyy myös vihreiden elementtien kanssa. Pitää olla tarkkana sen suhteen, miten nämä ongelmat ratkaistaan. Me emme tietenkään halua vältellä vastuuta, mutta emme halua äh, joutua siihen jamaan, että joudumme kärsimään. On äh, tämän päivässä keskustelussa lukuisakin aiheita, joista kuitenkin haluan nyt vain puuttua muutamaan. Haluaisin, että komissio puuttuisi sokerikysymykseen puhumattakaan maitoalasta. Grazie, grazie a lei, presidente. Kiitoksia. Nyt sitten Euroopan parlamentin jäsen Ryby. Ole hyvä. gadus. Kiitoksia, puheenjohtaja. Jo kahden vuoden ajan olemme keskustelleet YMPstä ja sen näkymistä vuoteen 2020 saakka. Ja tämä kaikki keskustelu tapahtuu hyvin yleisellä tasolla. Sehän on tietenkin ihan hyvä. Kaikki ovat samaa mieltä, että meidän pitää luoda lisää vihreyttämistoimia ja pitää jakaa tulot tasavertaisesti. Mutta heti kun puhutaan sitten kovista luvuista, niin tällöin yhteisymmärrys katoaa. Uutiset, jotka kuulimme eilen komissiolta, komission jäseneltä, eivät olleet kyllä hyviä uutisia 134 000 maataloustuottajalle Latviassa. Jos katsotaan tällä hetkellä tilannetta, 34 prosenttia keskiarvo maksusta tulee meille, kun sitten on 2020 me saamme 52 prosenttia. Onko tämä nyt reilua? Vaikka meillä on paras maaperä, ilmasto on hyvä. No mitä haluan tänään todeta? Kaikki tämä, mikä täällä on todettu hyvin yleisesti kaikissa kolmessa mietinnössä, ja kunnioitan suuresti mietinnön laatioita. Mutta meidän pitää tarttua nyt sanoista tekoihin. Paljon rahaa on hukattu, joten nyt pitää parantaa tilannetta ja lykkatille. Kiitoksia, Rubiks. Seuraavaksi Itävallan kansallisneuvostosta maatalousvaliokunnan puheen, varapuheenjohtaja Wolfgang Fikunhuber. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin jatkaa siitä, mitä edellinen puhuja sanoi. Ja täysin eri linjoilla olisin tässä kuin saksalaiskollegani. Tukien katto on välttämätön, jotta saadaan oikeudenmukaisuutta aikaan. Kyllä sitä tarvitaan maatalouspolitiikassa. Tähän liittyy maatalouspolitiikan tunnustaminen ja se, että haluamme toimia todella vihreästi, aivan kuten komissio on sanonut. Mutta jos katsomme näitä kolmea mietintöä, meillä on Des, Desin ja Lionin mietinnöt, niin tässä on kyllä paljon myönteistä luonnon monimutkaisuudesta, ympäristönsuojelusta, ilmastonmuutoksesta, mutta tämä on luomuviljelyä. Tämä on tämän kaiken nimi. Vuoden 2007-834 asetus on tässä tärkeä, mutta missä ovat Euroopan parlamentin kunnianhimoiset tavoitteet? Dessin mietinnössä mainitaan luomuviljely ainoastaan kerran ja sekin sulkeessa ja tämä ei ole kyllä hyväksi maataloudellemme. Sitten äh, se, mitä romanialaiskollega sanoi, geeni muuntelematon viljely on sitä, mitä kansalaiset meiltä odottavat. Emme saa enempää vihreyttä, jos äh, ainoastaan panostamme teknologiaan. Tämän ovat kaikki tai monet alueet ja maat jo tunnustaneet. Ja on tärkeää, että komission jäsen Choloskin tietää, että tämä ei ole oikea laadullinen suunta. Ja tämä täytyy ottaa keskustelussa huomioon. Ja vielä lopuksi sanan, sananen talouskehyksistä. Nyt parlamentilla on tärkeä tehtävä transaktiovero. Siinä meidän täytyy tukea komission jäsentä. Se on ala, josta täytyy saada varoja matalouteen. Tätä meidän täytyy puoltaa. Ja samalla täytyy pyrkiä siihen, että saadaan entistä enemmän varoja budjetista maatalous, siis maaseudun parantamiseen. Kiitos. Nyt sitten takaisin Saksaan. Annan puheenvuoron maatalous- ja kuluttajakysymysten valiokunnan puheenjohtaja Ulrike Hufkenille. Kiitoksia puheenjohtaja. No, saksalaisena minun pitää taas liittyä edellisen puhujan sanoihin. Saksa mielestä maatalouspolitiikka on voittaa tässä uudessa uusissa haasteissa, kun kannattaa vaikka elintarviketurvallisuutta. No, tällä tarjotaankin kestävää elintarviketurvallisuutta. Pitääkin ensin välttää sitten ähm, maataloustuottajien tuhlausta sadon korjuun jälkeen, eikä lähteä massatuotantoon ja tätä sitten heittää roskiin. Liittoneuvostossa on keskusteltu tästä, että viherrys, kuten myöskin EPn päätöksessäkin tämän mukana ja komission myöskin mukana, se voidaan hyväksyä Täällä puhutaan yksinkertaistamisesta, toivotaan sellaista. No, tässä voi olla valkuaistrategia vaikka avain sanana, joka voidaan yhdistää viherryttämiseen. Tärkeää on kuitenkin toinen pilarikin, kuten edelliset puhujat tuotivat maatalous, ympäristötoimenpiteet, joissa on paljon innovatiivisia elementtejä, kuten esimerkiksi energiapalvelut, kuten myöskin alueellistaminen, ja pitää tukea myöskin maataloustuottajat, jotka eivät pysty kilpailemaan maanmarkkinoilla. Tämä liittyy myöskin toiseen pilariin, mitä haluamme myöskin nämä mukaan, mutta ne eivät vielä näy päätöksissä. Ympäristöministerikonferenssit ovat tehneet vastaavia ehdotuksia. Sitten tukikatosta puhuttiin vähän eri äänensävyn. Reinhold Faltsissa tukikatto oli heidän mielestään hyvä, ja kun puhutaan Saksan sisäistä tukien jaosta ja sen oikeudenmukaista ja sitten työpaikoista tietenkin toisaalta. Markkinajärjestelyn suhteen haluamme tehdä enemmän sääntelyn purkamista. Puhumme täällä sokerista myös. Ja sokeri ja viini ja maitojärjestelmien jatkosta. No, pitää katsoa vielä avoimesti niiden jatkoa ja voidaan ehkä lähteä oikeaan tai uutenkin suuntaan tässä. Sitten tutkimus. On hyvä todeta, että täällä puhutaan maataloustutkimusta, mutta ei ole mitenkään geeniteknologiatutkimusta, kuten Saksassa on, vaan innovatiivisia toimenpiteitä, jotka ovat kestävyyteen perustuvia. Kiitoksia. Grazie Presidente. Adesso Kiitoksia. Nyt pidämme 10 minuutin tauon ennen kuin jatkamme sitten toisella keskustelukierroksella. Kiitos. Eh? It's not easy to manage, <laughs> but uh, uh, uh, I need you. Yeah.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 Allora riprendiamo i lavori. E molto... Nyt voisimme jatkaa ja annan tässä puheenvuoron Kyproksen parlamentin edustajalle. Hän johtaa maatalous- ja luonnonvaravaliokuntaa. Janaki. Puheenjohtaja, Haluan esittää kiitokseni Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnalle aloitteesta järjestää tämänpäiväinen kokouksemme. Yhteisen maatalouspolitiikan uudistaminen on hyvin ajankohtainen aihe ja se huolestuttaa meitä kaikkia. Kypros tukee tasa-arvoisempaa resurssien jakoa objektiivisten kriteerien perusteelta – Täytyy ottaa huomioon ilmastonmuutoksen vaikutukset, täytyy korostaa maaseudun kehittämistä, jotta voidaan myös parantaa kilpailukykyä. Täytyy parantaa elinkelpoisuutta maaseudulla. Aivan välttämätöntä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on se, että me tarjoamme tasa-arvoisia tukimuotoja. Meidän täytyy tarjota kannustimia, kannustin toimia maanviljelijöille ja on ryhdyttävä myös sosiaalisen kohesion edistystoimiin. Nämä elementit ovat sellaisia, jotka mahdollistavat sen, että voimme rohkaista nuoria maanviljelykseen. Me tiedämme ja havaitsemme nykyolosuhteiden seuraamukset. Meidän on parannettava maaseutualueiden hoitoa. menettelyjä on yksinkertaistettava. Kuitenkin täytyy pitääkin joustavuudesta niin, että jäsenvaltiot voivat sitten sopeuttaa näitä toimia paikallisiin olosuhteisiin. Maanviljelyksessähän ei ole kyse pelkästään tuotannosta, vaan hyvin moninaisesta elinkeinosta, joka hyödyttää koko väestöä. Kiitos. Molto bene, grazie. Hyvä, kiitos. Seuraavaksi Viron parlamentista Ester Tuikso maatalousvaliokunnasta. Ostetut juhattaja ja su- Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että olette järjestäneet tämän kokouksen. Ja kiitokset myös komissiolle ja ministerille esityksistä. Viron mielestä YMP pitää olla Euroopan yhteistä politiikkaa. Ja sen pitäisi olla samankaltaista kuin aikaisempikin samalla tasolla. Ja suorat maksut pitäisi antaa reilummalla tavalla, koska suuria eroja on olemassa tällä hetkellä. Tämä johtaa kilpailun sisämarkkinoilla. Kun uudistamme YMPtä, meidän pitäisi katsoa myöskin lisäarvoa tuotantoketjussa. Alhaisen tuottavuuden alueet, niiden pitää olla ensimmäisessä pilarissa, ja sen perusta pitää vain uudistaa. Tietenkin olemme hieman huolestuneita eilisistä uutisista, siis budjettiuutisista siis olemme hieman huolestuneet tästä, koska tämä uusi siirtymäkausi, se on epäsuotuisa meidän maataloustuottajillemme. Me tuomme tietenkin myöskin tutkimusta ja kehitystä. Kiitoksia. Senaatu. Kiitos. Seuraavaksi Italian senaatista varapuheenjohtaja maatalousvaliokunnasta, senaattori Alfonso Andria. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Olen äärimmäisen tyytyväinen De Castron puheenjohtajan aloitteeseen. Tällä pyritään siihen, että tehostetaan kansallisten parlamentin ja Euroopan parlamentin yhteistyötä näin tärkeässä asiassa kuin YMPn uudistus. Italian senaatti on kantanut oman kortensa tähän kekoon. Mm, tässä vieressäni istuu varapuheenjohtaja Lorenzo Piccioni, joka tuntee sen hyvin. Olemme pyrkineet lähentämään erityisesti tiettyjä asioita. YMPssä täytyy keskittyä nykyisiin keinoihin, markkinatoimiin, maaseudun kehittämiseen ja suorin tukiin niin, että pyritään yksinkertaistamaan menettelyjä ja toimimaan ammattimaisten maanviljelijöiden hyväksi. Meidän täytyy arvostaa maaseutua, maataloutta niin, että se pystyy luomaan lisää työpaikkoja ja suojelemaan luontoa ja ympäristöä ja vastaamaan maailmanlaajuisiin haasteisiin, saamaan aikaan innovaatioita, tutkimusta, saamaan mukaan entistä enemmän naisia ja nuoria naisia. Ja emme saa unohtaa myöskään työnäkökulmaa. Sen täytyy olla keskeisessä, keskeisellä sijalla. Komission tiedonannossa, joka koskee YMPn tulevaisuuteen, Katsolos vuonna 2010 marraskuussa esittelen tärkeitä kysymyksiä, mutta tarvitaan vielä lisäponnistuksia ja olemme nyt oikealla tiellä. Pyrimme poistamaan epätasapainoisuuksia, epätehokkuuksia niin, että yhteinen maatalouspolitiikka todella edistäisi yhteistä hyvää. Kiitoksia. Nyt sitten Alankomaiden senaatin edustaja Erik Smalling. Dank u wel, eh, voorzitter. Hartelijk dank voor deze uitnodiging. Ik, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin tästä johdannosta. Kuuntelen kiinnostuneena tätä keskustelua, koska voin oppia tästä paljon. Haluan kiittää erityisesti herra Dessiä hänen alustuspuheenvuorostaan. Tämä oli hyvä puhe. Hän on hyvin asiantunteva henkilö. Hyvä, että parlamentissa on tällaista asiantuntemusta. Ensimmäisessä pilarissa ovat erityisesti Itä-Euroopan kollegat tästä huolestuneita tämän pilarin suhteen. Me olemme perustajajäsen, jotenkin me olemme aina hyötyneet yhteisestä maatalouspolitiikasta tähän saakka. Tietenkin vaikeuksia on sen suhteen, että ensimmäinen pilari uudistettaisiin, mutta meidän pitää tehdä tämä, koska meillä on hyvin kunnianhimoisia tavoitteita, mutta uskon, että tämä on myöskin saavutettavissa. Ja näitä asioita haluaisin ottaa myöskin esille tässä. Sitten toinen pilari vielä. Tätä ei ole vielä täysin selkeästi määritelty. Täällä on vielä paljon epäselvyyksiä. Ja voi olla, että hallitukset itse mieluummin pitäisivät tämä, nämä rahat. Meillä on paljon hiekkamaaperää. Meillä on myöskin pohjavesien kanssa ongelmia meillä, mutta ne ovat tietysti Alankomaiden ongelmia oikeastaan. Minusta toisen pilarin yhteydessä meidän pitäisi harkita tiettyjä toimenpiteitä, vaikka kuinka voidaan ottaa huomioon eri olosuhteita, vaikka vihreä Suomi ja vähemmän vihreä Sisilia. Kyllä pitäisi pystyä paremmin erittelemään toimenpiteitä. Tämä olisi järkevää. Me tulee sitten gmo ja vastaaviin innovaatioon. Tähän tarvitaan jotain, joka auttaa sitten meitä eteenpäin, kuten herra Piipaks on todennut. Kiitos. Nyt sitten Euroopan parlamentin jäseniin Spiros Danelis. Grazie, Presidente. Eh, agapite Epitrope, που δεν είναι εδώ, αγαπητές, Puheenjohtaja, komission jäsen, joka nyt ei enää ole paikalla, hyvät kollegat. Muutama kommentti aivan lyhykäisesti komission ehdotukset budjetin suhteen yhteisessä maatalouspolitiikassa eivät takaa minkäänlaista lopputulosta vielä. Emme voi eh, sanoa, että mitä olisi vielä loppuun löyty. Tässä on paljon kysymysmerkkejä sen suhteen, miten näitä ehdotuksia sitten täytäntöön pannaan. Meidän täytyy kuitenkin rohkaista ja korostaa sitä, että näitä ehdotuksia täytyy työ, työstää. Ne pyrkivät huomioimaan olemassa olevat eroavaisuudet ja kuilut. On yhä enemmän tuottajia, viljelijöitä, jotka todella ymmärtävät sen, että turvaverkko ei muodostu pelkästään suorista tuista. Me Tarvitsemme viljelijöille sellaisia tukitoimia, että he voivat tuottaa tuotteita, joiden alkuperä tunnustetaan, joilla on hyvä asema markkinoilla, jotka mahdollistavat sen, että viljelijät voivat hyötyä lisäarvosta. Se Spiros. Kiitos Spiros. Seuraavaksi Saksan liittopäivät. Annan puheenvuoron Friedrich Ostendorfille. Olkaa hyvä. Ja, schönen Dank. Ähm, Kiitoksia, puheenjohtaja. Saksassa on tultu selvittämään, että emme ole samaa mieltä, miten me uudistuksen kanssa jatketaan tästä. Maatalouskomission jäsen haaste on jotenkin tavallaan todettu meillä, ja olemme sitä mieltä, että maatalouspolitiikka on hyvin vakava asia, mutta olemme myöskin sitä mieltä, että me vihreinä me tuemme sitä, että ottaa huomioon yhteiskunnan vaatimia asioita esille. Että pitää ottaa myöskin veromakseen asiat esille, mitkä myöskin eläinten suojelu, jota tässä on mainittu, silläkin on tärkeä rooli tulevaisuudessa, myös Saksassa tällä hetkellä. Jos haluamme tuen maatalouspolitiikalla, pitää ottaa myöskin eläinten asiat huomioon maaseudulla. Tässä on jopa jossain kylissä hieman oltu sotajalallakin tämän asian suhteen. Niissä tapauksissa vaikka suuria massa tuotolaitoksia on perustettu. Tämä kaikki asia pitää ottaa huomioon, maaseutu pitää ottaa huomioon, kun uudistetaan maatalouspolitiikkaa. Mutta myöskin biodiversiteetti on edelleenkin tällä hetkellä liian pienessä roolissa – Ilmastonmuutoksesta puhutaan vähän, mutta biodiversiteetistä myöskin liian vähän. Maatalous on luonut biodiversiteettiä, mutta myöskin tämällä tuhoaa sitä, kun maataloustoimintaa tehdään väärin. Tätä pitää katsoa myöskin tarkemmin ja selkeämmin. Ja myöskin tämä viherrys ensimmäisessä pilarissa on meille erittäin tärkeää. Ja me vihreänä mietimme sitä, etteikö ehkä voitaisiin tulevaisuudessa ottaa huomioon tämä enemmän. Ja me Saksassa mietimme sitä, että ei pelkästään 70 prosenttia, ja voitaisiin laskea enemmänkin näitä maksuja, jos ei pidetä kiinni viherrystoimenpiteistä. Sitten tukikaton suhteen olemme sitä mieltä, että meidän pitäisi tehdä tämä. Kuitenkin tässäkin taistelemme konservatiiveja ja sosiaalidemokraatteja ja kommunisteja vastaan, jotka ovat yllättäen yhteisrintamassa – Saksan parlamentissa tukikattoa vastaan. Me ja FTP olemme ainoat, jotka tukevat tätä, että tukikatto tulisi, että voitaisiin ylhäältä leikata. Ei mitään järkeä antaa 450 000 jollekin suurelle yritykselle tai sitten minä taas omassa niin saan sitten 12 000 tukea, että ei tässä ole mitään järkeä. että voi millekin puolustaa. Kiitoksia. Nyt sitten palaamme Kreikkaan, Kreikan parlamenttiin. Katsiosman. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on aivan erityinen ilo olla paikalla tänään. Tämä kokous on äärimmäisen tärkeä kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin kesken – nyt kun käsittelemme yhteistä maatalouspolitiikkaa ja sen tulevaisuutta. Haluaisin puhua tupakista ja aivan erityisesti sellaisesta tupakasta, jota viljellään meillä päin. Puhumme hyvin korkealaatuisesta, perinteisestä tupakkalaadusta. 15 000, yli 15 000 perhettä on mukana tupakan viljelyksessä – Viljelyalat ovat hyvin pieniä, tilat ovat pieniä kooltaan. Eikä oikeastaan näin pienillä tiloilla ole edes mahdollisuuksia harkita muita laajempaa tilaa vaativia viljelykasveja. Tulevaisuus on valtava haaste näille perheviljelmille. Yhteisön tuet muodostavat aivan välttämättömän tulotuen näille perheviljelmille ja tuottajille. Tämä tuki on todellakin äärimmäisen tärkeä. Tupakaviljelyn tuki on kysymys, joka vaikuttaa koko alueeni ja koko maani talouteen. Eli vaaditaan kyllä yhteisiä ponnisteluja, jotta voimme tukea tuottajiamme ja maataloutta. Tupakan viljelijät ovat lähes tulkoon köyhyysrajalla ja he todella ovat tuoneet esille huolensa voimakkaasti sen suhteen, kuinka kielteisesti tupakan viljelyala kehittyy. Haluaisin pyytää teitä tukemaan näitä tuottajia uudessa maatalouspolitiikassa. Eucharisto, kiitos. Nyt sitten Euroopan parlamentista Lulling. Olkaa hyvä. Monsieur le Président. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiinnittää huomiota kahteen ongelmaan. Ne huolestuttavat meitä myös uuden, uudistetun maatalouspolitiikan yhteydessä. Ensinnäkin maitokiintiöt. Meille on lupailtu jonkinlaista pehmeätä laskua. Tiedän, että suurin osa jäsenvaltiosta ei tällä hetkellä käytä kiintiötä täysimääräisesti, vaan niiden tuotanto on pienempää suhteessa käytettävissä olevan kiintiön vaikkakin siis tuotanto kokonaisuutena unionissa on pienempää kuin kiintiöt. Joissakin maissa kuitenkin kiintiö ylittyy, Omaani, oma maani on tässä jamassa. Tuottajien täytyy aina maksaa maksuja ylituotannosta. On tehty ehdotus siitä, että näitä maksuja, maksuja voitaisiin asteittain vähentää siihen asti, kunnes kiintiöt sitten lopullisesti poistettaisiin. Tähän täytyisi päästä ja pyytäisin myös komissiota tukemaan meitä tässä kysymyksessä. Toinen ongelma, joka minua huolestuttaa yhdessä kollegoiden kanssa interryhmässä 20, on viljelyoikeuksien poisto Me olemme kuunnelleet viini-interryhmässä nimenomaan tuottajien, viiniviljelijöiden huolia. He ovat huolissaan tilojen elinkelpoisuudesta. Ne ovat nyt vaarassa, erityisesti ne tilat, jotka tuottavat äh, rypäleitä korkealaatuiseen viiniin. Ja tietysti teollis, teollinen tuotanto keskittyy vähemmän korkealaatuisiin viineihin. Meillä on viinin tuottajien äh, äh, edustusjärjestöjä, myös sampanjan äh, tuottajien järjestö. Lehdistössä on ollut varsin ilkeämielisiä kirjoituksia ja raportteja. Minä olen nyt jonkinlainen tähti brittilehdistössä. Miksipä ei? Kaikki keinot ovat sallittuja, jotta saa tunnettuutta politiikassa. Mutta täytyy sanoa, että meillä oli jopa neljän tunnin seminaari, joka oli aika lailla pitkä. Se, seminaarin jälkeen tarjoltiin samppaniakin, totta kai aiheeseen sopivasti. Ja kuuntelimme viiniviljelijän huolia, ongelmia tällä alalla. 2008 ministeritasolla näistä aiheista keskusteltiin. Silloin vielä ei puhuttu yhteispäätöksistä, eli parlamentti ei ollut tässä mukana, mutta minusta tämä on sellainen kompromissi, jonka kautta sitten viljelyoikeuksia on poistettu. Minusta tähän liberalisaatioon, tähän vapauttamiseen täytyy palata mahdollisimman nopeasti. Komission sen Cholos ei ole enää paikalla, mutta kenties hänen avustajansa välittävät viestin. Aivan niin kuin Dessin mietinnössä todetaan, kiitän häntä siitä, me haluamme, että lainsäädäntöehdotusten puitteissa, joita me odotamme syksyksi, puututaan nimenomaan tähän kysymykseen jollei teemme tarkistuksia ja puolustaudumme. No sitten budjetti. Haluan sanoa vain yhden seikan tästä. Yhteinen maatalouspolitiikka ei ole se, joka meille maksaa, vaan nimenomaan sen puute tulisi meille järkyttävän kalliiksi Euroopassa sekä taloudellisesti että sosiaalisesti kuin myös ympäristö- ja kulttuurinäkökulmienkin kannalta. Itävallan kollegalle täytyy todeta. Aina. Jos uskotte, että transaktioveron käyttöönotto pelastaisi yhteisen maatalouspolitiikan ja sen budjetin, niin silloin olette valitettavasti väärässä. Näin ei tule käymään. Grazie, come avete visto, Madame Lulling. Kiitoksia. Kuten näitte, Lulling ei tarvitse mitään rajattua puheaikaa. Hän voi puhua juuri niin kauan kuin hän haluaa. Hän edustaa meitä kaikkia. No niin. Nyt sitten annamme lopuksi puheenvuoron Ranskan kansalliskokouksen edustajalle, talousasioiden valiokunnan varapuheenjohtajalle Jean Goubertille. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kollegat ovat jo esitelleet Ranskan kantoja, joten voin tyytyä esittämään vain kaksi kommenttia. Ensinnäkin Solosin ehdotukset. Olen kuunnellut kollegoita tänään tässä keskustelussa. He ovat vedonneet konvergenssin puolesta. Kyse on sitä rytmistä, jonka mukaisesti vihreyttämistä toteutetaan. Totta kai tarvitaan lisäresursseja tutkimukselle. Samanaikaisesti kuitenkin budjetti on kovin rajallinen. Ranskan kanta on sellainen, että jos me emme toteuta jonkinlaista tukien kattojärjestelmää, niin kaikissa jäsenvaltioissa joudutaan siihen, että tästä uudesta maatalouspolitiikasta joudutaan maksamaan hyvin kallis hinta. Ja tätä kansalaiset kuluttajat eivät varmaankaan ymmärrä. Jolosin paketti on sellainen, että sen henkeä täytyy kyllä kokonaisuutenaan tukea. Toinen kommentti, jonka haluan esittää, on oikeastaan aivan toisen tasoinen. Se ei niinkään liity tämän päivän keskusteluun, mutta se on kuitenkin todettava. Me asetamme viljelijöille, tuottajille tiettyjä sääntöjä, eettisiä, tuotannollisia, terveys ja niin edelleen. Monet eivät ymmärrä sitä, miksei meillä ole samoja vaatimuksia tuonti tuotteille, jotka tulevat muilta maailman alueilta. Siellä ei kunnioiteta samoja sääntöjä. Jos me emme saa tätä muotojen yhtäläisyyttä, niin syntyy kyllä ymmärtämättömyyttä viljelijöiden keskuuteen. Myös kuluttajat ovat tässä tilanteessa. He eivät koe, että he saisivat ansaitsemansa suojan Euroopasta. Siamo assolutamente d'accordo. Olemme täysin yhtä mieltä tästä. Parlamentissa, Euroopan parlamentissa on, onkin hyväksytty Papa Stamkosin mietintö, jossa velvoitettiin EUn instituutiot soveltamaan tätä molemmin puolisuutta, vastavuoroisuutta, niin että ei synny mitään epäreilua kilpailua sellaisista maista, jotka eivät noudata samaa sääntöä kuin me. Seuraavaksi annan puheenvuoron Unkarin parlamentin maatalousvaliokunnan puheenjohtajalle Sandor Fontille. Kaksi minuuttia. Köszönöm szépen, köszöntöm a szervezőket a Magyar Parlament nevébe. Kiitoksia. Kiitos tämän tilaisuuden järjestäjille Unkarin parlamentin nimissä. Unkari kannattaa YMPn uudistusta tässä tähän asti esitellyssä muodossa. Haluaisin kuitenkin sanoa, että täytyy välttää sitä virhettä, että tuottajat saatettaisiin sellaiseen tilanteeseen, jossa he joutuisivat luopumaan tuotannosta sen takia, että he eivät pysty tyydyttämään kaikkia vaatimuksia, täyttämään vaatimuksia, joita heille asetetaan. Mitä sitten tulee eläinten suojeluun? Olosuhteet ovat jopa liian vaikeat. Monet minua ennen puhuneet viittasivat kolmansista maista tuleviin tuotteisiin, jossa ei tarvitse kunnioittaa näitä samoja sääntöjä. Näin syntyy todella epäreilua, kovaa kilpailua. Joten pyytäisin teitä todella suojelemaan meidän tuottajamme, jos me vaadimme korkeiden kriteereiden noudattamista meidän tuottajiltamme, niin näin täytyy tehdä myös kolmansien maiden tuottajia kohtaan. Olemme hiljattain nähneet suuria virheitä, joita on kutsuttu uudistuksiksi esimerkiksi viinialalla. Unkari ei tällaista kannata pyydämme, että tähän aiheeseen puututaan, aiheeseen puututaan uudelleen. Sitten esimerkiksi sokerijuurikas on toinen asia. Se, kuinka voimakkaasti kansainväliset elintarvikeketjut ovat markkinoilla läsnä, aiheuttaa ongelmia. Maataloudessa on monia muitakin tärkeitä ongelmia ja pyydämme, että neuvosto, komissio ja parlamentti eivät loisi enää lisäongelmia maanviljelijöille, tuottajille, koska muuten emme saa enää uutta viljelijäsukupolvea. Ei nuoria kiinnosta maanviljely, jos he eivät selviydy sillä, mitä he tekevät. He eivät tule toimeen sillä, joten sitten täytyy katsoa, mistä saadaan maan viljelijät viljelemään maitamme. Emme saa menettää nuoria viljelijöitä. Kiitoksia. Nyt olemme käyneet kaikki puheenvuorot läpi. Meillä on vielä joitakin äh, kansallisten parlamenttien jäseniä, jotka haluavat käyttää kuitenkin toisen puheenvuoron. Tai kysyn, onko näin? Jos kukaan ei enää halua käyttää puheenvuoroa, niin silloin tämä tärkeä tämänpäiväinen kokouksemme päättyy tähän. Näin olemme kuulleet tarkemmin kansallisten parlamenttien jäsenten huolenaiheesta. Te haluatte käyttää vielä puheenvuoron, saatte minuutin. Kyseessä on uskoakseni Itävallan edustaja, maatalousvaliokunnan varapuheenjohtaja. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja vain lyhyesti. Ranskalainen kollega puhui minulle suoraan transaktioverosta. Minäkin oletan, että maatalouspolitiikka pitää toimia omien toimenpiteensä puitteissa. Ja tämä olisi tärkeä interventio, joka olisi eh, muiden kanssa jaettava, koska Itävalta tukee tätä ja se, mitä kollega Fond Onkarista totesi, ei tarvitse itse huolto. Sen pitää olla, autonomia pitää olla etusijalla. Ja tietenkin tässä on hyvin positiivisia ehdotuksia, vaikka kohta kahdeksan, laadullinen ulkoinen suoja. Ja miten se voidaan sitten VTOn kanssa yhdistää, se on kysymys. Tämä on hyvä vaatimus Tessin mietinnöstä. Ja sitten kollega Ostendorfille Saksasta. Halusin tukea häntä. Kyllä, nämä degressiiviset leikkaukset, kuten Dessimietinnössä on, 25 mainittu, ovat objektiivisesti hyvä ehdotus, sillä me kaikki tiedämme, että kulutehokkuus suurissa yrityksissä on kyllä olemassa. Ja samalla mainitaan tässä myöskin kestävät työtavat. Mutta kyllä Dessimietinnön pohjalta voidaan toimia myöskin jäsenvaltioissa. Me voidaan eri kokoisille yrityksille luoda kriteerirajoja, että nämä kulutetaan huomioon myöskin niitä tuessa. Tämä on objektiivista ja se on hyvä asia. Sitten lopuksi. Ekologisten toimenpiteiden lisäämisen tehokkuus tässä pitäisi katsoa myöskin viljelyjärjestelyä, viljelykiertoa. Ja tässäkin desimietintö on kyllä hyvä perusta. Kiitoksia. Hyvä. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, sellaisilta, jotka ovat puheenvuoron jo käyttäneet, haluaisin kiittää teitä vielä kerran ja antaa puheenvuoron Puolan maatalousvaliokunnan puheenjohtajalle Jersi Rosikovskille. Hänellä on teille ilmoitusasia. Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję za jeszcze raz udzielenie mi głosu. Ja tylko w formie informacyjnej. Kiitokset vielä kerran, että voimme käydä tämän hyvin mielenkiintoisen keskustelun läpi. Olikin mielenkiintoista kuulla, miten voidaan parantaa asioita ja kun meillä on puheenjohtaja Nuija käsissämme, niin voimme sitten yhdessä työstää asiaa. Ja voi luoda yhdessä komission jäsenen kanssa kannan, joka tyydyttää kaikkia. 25. 26. tulen osallistuin kansallisten parlamentin kanssa viimeiseen tapaamiseen – Budapestissa ja haluaisin jatkaa näitä keskusteluja. Ja mainita myöskin nämä uhkakuvat ottaa huomioon myöskin näissä asioissa, kun puhumme VTO-ratkaisuista. Ja tehdä seuraavan ehdotuksen. Tulemme lähettämään teille kutsun 5. ja 6. syyskuuta. Jatketaan keskustelua Varsovassa. Kiitoksia. Grazie, presidente. Kiitoksia. Minulle kerrotaan, että salin on juuri tullut Bulgarian kansalliskokouksen edustaja, joka on maa- ja metsälausvaliokunnan jäsen Atanasov. Hänkin saa tässä vielä kaksi minuuttia puheaikaa. Olkaa hyvä. Председател, Puheenjohtaja, muutama huomio. Kaikki ovat varmaankin jo väsyneitä, mutta on tärkeää korostaa kahta asiaa. Toinen onkin jo mainittu. Kreikan kollega sen nosti esille. Tämä liittyy tupakaviljelijöihin. Me kaikki olemme samaa mieltä yleisistä linjauksista, mutta kun menemme yksityiskohtiin, niin varmasti pitää pitää mielessä se, mitä Kreikan kollega totesi tupakaviljelijöistä. Bulgariassa tilanne on varsin samankaltainen. Meillä on viljelyssä toinen tupakkalajike, mutta tilanne on varsin samankaltainen. Täytyy muistaa, että onpa sitten mitä tahansa mieltä tupakoinnista, niin tupakointi nyt tuskin on vähenemään päin maailmanlaajuisesti. Euroopassa kenties se voi vähentyä, mutta muualla ei. Ensimmäinen pilari ja suorat tuet on hyvin tärkeä asia. Ensimmäinen pilari pitäisi suunnitella niin, että siinä voidaan huomioida eri satojen, eri viljelykasvien erilaiset tuotannot ja tuotantovolyymit. Jos nyt vaikkapa ajatellaan paprikan tuotantoa ja hehtaarikustannuksia ja eroavaisia tuotantokustannuksia eri maissa. Nämä pitäisi huomioida ja miettiä uudemman kerran. Hyvä. Tässä vaiheessa toteaisin, että voimme päättää tämän työn, tämän tärkeän työn, jossa on ollut 27 maata mukana, 27 erilaista parlamentin kantaa esillä. Tämä on tärkeä haaste meille. Haaste, jossa ei pelkästään huomioon 10 miljoonan maataloustuottajan etuja, vaan haaste, johon pitää antaa vastaus 500 miljoonalle kansalaiselle Euroopassa. Kiitokset vielä kerran kaikille, kaikille osallistujille. Nyt tässä ulkopuolella on pieni koktailtilaisuus.